Okay. No niin. No niin, teillä on nyt ollut muutama minuutti aika asettua paikoillenne. Kiitoksia. Voitteko istuutua, koska meillä on paljon äänestettävää myöhemmin. Meidän täytyy nyt pikkuhiljaa päästä alkuun. Siirrymme kohtaan 10 esityslistalla vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat on aiheena tässä mietinnössä. Nyt on tarkoitus käsitellä tarkistuksia ja olen tietoinen siitä, että käännökset, tarkistusten käännökset ovat tulleet hyvin myöhään, mutta siitä huolimatta esittelijä katsoo, että meillä voisi olla ensimmäinen hyödyllinen keskustelu semminkin, kun meillä on, olemme kaavailleet toisen keskustelun maaliskuun 16. päivälle Siirränkin puheenvuoron esittelijälle näiden keskustelujen avaamiseksi. Jean-Paul, ole hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Hyvät kollegat, aluksi pari pientä ilmoitusasiaa. Aion puhua lyhyesti, puhun vain minuutin ajan näistä tarkistuksista. Sen voin luvata. Ja sitten pyydän anteeksi vihreiltä ystäviltämme tähän liittyen, koska, äh, koska näitä tarkistuksia on niin paljon, että tähän on kulunut aika paljon paperia ja metsää on hakattu. Ja toivottavasti tämä otetaan huomioon sitten äänestys, äänestyksen yhteydessä. Jotkut tarkistukset tulivat aika myöhään ja nämä käännökset tulivat <clears throat> aika myöhään mutta niitähän oli yli 1600 ja täytyy ymmärtää, että tällainen paketti vaatii aika paljon työtä ja sen takia nämä tarkistukset tulivat varsin myöhään. Pyydän sitä kuitenkin anteeksi, se on harmillinen juttu, mutta minusta on tärkeää, että käydään nyt tämä ensimmäinen keskustelu. Kyllähän jokainen edustaja tuntee jättämänsä tarkistukset ja tässä on nyt hyvä käynnistää tämä keskustelu. Ja olisi hyvä ehkä vähän valottaa, <clears throat> mihin tahoihin olen ollut yhteydessä valmisteluvaiheen aikana. Minä valmisteluvaiheen aikana tapasin noin 110 ihmistä. Haastattelin siis 110 lobbaria ja muita asiantuntijoita. Ja nämä asiantuntijat kertoivat minulle oman näkemyksensä asiasta ja ne auttoivat minua tämän asian ymmärtämisessä huomattavasti. Sitten minulla oli yhteyksiä myös komission pääosastoihin ja tietysti myös espanjalaisiin. Espanjahan on nyt puheenjohtaja Ruotsin jälkeen. Ja Strasbourgin viikolla keskustelin kahdenvälisesti jokaisen varjoesittelijän kanssa asiasta. Ja sitten keskustelin myös kenen tahansa kollegan kanssa, joka halusi näistä asioista kanssani keskustella vaikkakin tuossa vaiheessa oli ehkä vähän ennenaikaista mennä yksityiskohtiin. Haluaisin kertoa teille seuraavaksi asian aikataulusta. Tänään siis käydään ensimmäinen keskustelu paketista, joka varmasti valottaa tätä asiaa. Sitten 16.3. tosiaan jatketaan. Silloin käydään toinen keskustelu. Ja toivon, että tähän päivämäärään mennessä, vaikka tämä vähän kunnianhimoinen tavoite onkin, voisin esitellä teille sitten kompromissitarkistuksia ja kompromissiehdotuksia. Tällä tavoin keskustelua voitaisiin tiivistää ja sitten äänestää voisimme suunnitelmien mukaisesti 12. huhtikuuta. Ja tässä välissä sitten tietysti keskustelisin kaikkien asianosaisten kanssa. Ja uskon, että tässä aikataulussa pystyn laatimaan tehokkaan ja käytännönläheisen tekstin, joka sitten tulee myös aikataulussa koska jos me nyt viivyttelemme tällaisten välttämättömien sääntelypakettien kanssa, niin me riskeeraamme tulevaisuuden suorastaan. Haluaisin kiittää tässä kaikkia asianosaisia asiantuntijoita, komission pääosaston edustajia, edustajia, loppareita, kollegoita ja niin edelleen. Ja kun ajattelen, miten laajapohjaista keskustelua on käyty, niin minä olen aika optimistinen kyllä. Kyllä, tässä asiassa meidän täytyy toki olla realistisia Mutta uskon kyllä, että tässä nyt neljän viiden kuukauden aikana, jona aikana tätä asiaa on käsitelty, niin kannat ovat lähentyneet toisiaan. Professorit ovat esittäneet meille, että no hyvä on, direktiivi on ihan hyvä lähtökohta, mutta sitä pitää muuttaa. No tässä jokainen asianosainen on ikään kuin lähentynyt jonkinlaista konsensusta ja tässä varmasti saadaan aikaan paketti. Ja sitten komissaari, joka kuulemistilaisuudessakin mainitsi, että hän haluaa yhden asetuksen, yhden valvontapaketin, niin tähän me nyt pyrki, pyrimme. Ja totta kai tähän asiaan kuuluu todellisia teknisiäkin kohtia. Ja tärkeää on, että koko tällä sääntelypaketilla tähdätään siihen perustavoitteeseen, jolla yritämme välit, välit, välttää anteeksi, järjestelmäriskiä ja pyrimme välttämään tulevat finanssikriisit. Ei tätä pakettia ole tehty sen takia, että sääntely olisi jotenkin erityisen hauskaa, vaan siksi, että tämä asia pitää saada kuntoon. Meidän täytyy saada aikaan käytännönläheinen, toimiva ja arjen realiteetit huomioon ottava sääntelypaketti. Ja tärkeää on, että lainsäädännön, lainsäädäntö ulottuu myös eh, pitkälle ja laajalle. Ja nämä yhteissijoitusyritykset yhteissijoitusyritykset ovat, on syytä saattaa sääntelyn piiriin. Ja tärkeää on, että tässä nyt ei mennä liian pitkälle yksityiskohtiin. Ihan pieniä toimijoita ei ole syytä säädellä. Ja tästä syystä suosittelen sitä, että määritetään hyvin tarkkaan tämä soveltamisala ja määritteet, jotta liian pienet toimijat eivät turhaan pelkää. Esimerkiksi jokin holding-yhtiö, joka omistaa joitakin teollisuusyrityksiä, niin sillä se ei äm, lähtökohtaisesti kuulu direktiivin soveltamisalan piiriin, ellei sen toiminnassa ole yhteissijoitusrahastotoimintaa. Ja täytyy siis toimia kohtuullisesti suhteellisuusperiaatteen mukaisesti, oikeasuhtaisesti. Ja siksi, nyt kun olen lukenut nämä kaikki tarkistukset, niin ehdottaisin, että oikeasuhtaisuus vielä määriteltäisiin tässä direktiivissä, jotta me emme mene liian pitkälle yksityiskohtiin, että emme esimerkiksi puutu sellaisten kansallisten sijoitusrahastojen toimintaan, jotka on jo nyt säädelty asianmukaisesti kansallisella tavalla, ettei tässä nyt liikaa byrokratiaa luoda. Esimerkiksi Saksassa on tällaisia yksityisiä sijoitusrahastoja. Joku ammattilainen sitten päämiehensä nimissä harjoittaa sijoitustoimintaa, niin eihän tällaisissa pienissä yhtiöissä ole syytä saattaa näitä rahastoja sääntelyn piiriin, jos tosiaan on vain yksi päämies jollakin rahastolla. Eli pitää olla tällaista pitkälle ulottuvaa sijoitustoimintaa, että tähän direktiivin soveltamisalan piiriin kuuluu. No sitten toinen asia, jossa kollegat yrittivät kääntää päätäni, niin oli kolmansien maiden kohtelu. Ja kolmansista maista haluaisin sanoa pari sanaa tästä. Vielä sanoisin pari sanaa, koska tämä on asia, joka on hieman muuttunut tässä keskustelun aikana. Mitä tulee kolmansiin maihin, niin meidän täytyy pitää kiinni tasapainosta. EU ei saa olla temmelyskenttä tai mikään linnake. Jonkinlainen tasapaino pitää löytyä. Ja minä en Minun on vähän vaikea löytää sopivaa ratkaisua. Komission ehdotus oli minusta alussa aika utopistinen suorastaan. Ja nyt käydyt keskustelut ovat johtaneet siihen, että minä olen sitä mieltä, että pitäisi ottaa käyttöön kaksivaiheinen lähestymistapa. Ensiksi siirtymäkausi, pari, kolme, neljä, viisi vuotta, ja sitten siirtymäkauden jälkeinen ajanjakso. Ja tuolloin siirtymäkauden jälkeen, niin silloin nämä kansalliset kansalliset säädöt ovat, säännöt ovat voimassa ja sitten kolmannet valtiot, jotka kauppaavat myy- rahastojaan Euroopan unionissa, joutuvat sitten noudattamaan näitä sääntöjä. Ja sen jälkeen, kun tämä aluksi siis kolmannet maat noudattavat kansallisia säädöksiä, siirtymäkauden jälkeen on sitten pari vaihtoehtoa. Ensiksi otetaan käyttöön sen maan lainsäädäntö, jossa tämä kolmannen maan sijoituslaitos on, on sijoittunut ja tällöin jos nämä ovat tarpeeksi yhdenmukaisia, niin silloin sijoitusyhtiöllä on mahdollisuus markkinoida palveluitaan Euroopan unionissa. Mutta jos sitten kolmannen maan lainsäädäntö ei ole tarpeeksi yhdenmukainen EU-lainsäädännön kanssa, niin silloin sijoitusrahaston toiminta Euroopassa kiellettäisiin siirtymä kauden jälkeen. Ja sitten olisi olemassa tällainen de continuer à exister. Grandfathering lauseke, joka sitten, sitten <clears throat> johtaisi, johtaisi siihen, että valvottaisiin tällaisen villin toiminnan laajuutta, että sellaista ei tapahtuisi Euroopan unionissa. Ja tällä tavoin voitaisiin sitten aina kontrolloida näitä kolmansien maiden toimijoita, pitäen kiinni siitä, että kolmannen maan sijoitusrahastot toimivat tarpeeksi yhdenmukaisesti eurooppalaisen säädöstön kanssa. Arvoisa puheenjohtaja, tässä muutama elementti tästä paketista. En mennyt yksityiskohtiin tässä vaiheessa. Toistaiseksi en ole vielä ehtinyt muuten edes lukea kaikkia yli 1600 tarkistusta, mutta lupaan sen kyllä tehdä tässä käsittelyn kuluessa. Ja haluaisin vielä lopuksi kiittää lämpimästi kaikkia asianosaisia. Ja sitten keskustelen vielä asiasta maaliskuun alussa viides, kuudes päivä yritän maaliskuuta lähden työstämään näitä kompromissiratkaisuja, jotta sitten 16.3. voitaisiin niistä keskustella. Arvoisa puheenjohtaja, yhden pyynnön minä teille vielä esittäisin. Ehkä Wolf Printzelle annettaisiin puheenvuoro minun jälkeeni, koska hänen täytyy lähteä pian ja hänellä on tärkeää kerrottavaa. Uh, right, um... No hyvä. Eh. <laughs> The, the floor is yours. Yeah. Ol, ole hyvä, ole hyvä. Thank you, uh, Chair. Uh, ich bin in der Tat uh, in, in großer... Kiitos. Kiitoksia kovasti. Kiitos siitä poikkeuksesta, että saan nyt käyttää tässä vaiheessa jo puheenvuoron. Tilanne on nyt hieman helpottunut, eikä tämä direktiivi näytä enää aiheuttavan maailman loppua. Saimme 8.2. ilmoituksen siitä, että also ich hoffe, dass wir am Ende tilanne on selviämässä ja näyttäisi siltä, että neuvotteluissa olemme nyt niin pitkällä, että tietystä pelonaiheista on päästy eroon. Olen jättänyt nyt määrän tarkistuksia, joista haluaisin nyt puhua tiivistetyssä muodossa – koska muuten aikaa ei jää. Aluksi pyysin, että tämä ehdotus, joka meillä nyt on, lähetettäisiin kokonaisuudessaan takaisin komissiolle ja pyydettäisiin, että se korvattaisiin kahdella tietyllä direktiivillä, eli sellaisilla, jotka koskevat hedge-rahastoja ja toisaalta private equity-asioita. Tähän ei ehkä komissio tule suostumaan. Tiedän, että Barnier näkee asiat aivan toisin. He haluavat kaikki rahastot olisivat, olivatpa kyseessä mitkä tahansa rahastot mukaan näihin direktiiveihin. Mutta hedge-rahastot ja private equity kysymykset olivat tässä erityisen tärkeitä ja siksi meidän pitäisi keskittyä niihin. Ja toiseksi se ala, johon direktiivit viittaavat, aivan kuten Jean-Paul sanoi, tähän liittyy useita rahastoja, ei ainoastaan nämä er- erityissijoitusrahastot Saksassa, vaan myös erilaiset rahastot pörssissä Isossa Britanniassa tai Ruotsissa ja niin edelleen. Ja Jean-Paul sanoi, että niiden pitäisi olla mukana tässä direktiivissä, mutta niin kauan kuin niitä kansallisella tasolla oikein säädellään mitään uutta byrokratiaa. Ja sitä tähän, tähän ei kannata lisätä. Ja sitten äh, mielestäni tällainen johtoregiimi pitäisi tähän ottaa myös mukaan. Jos kyseessä on nyt alle 250 miljoonan äh, rahasto, mikä rahasto ei saisi olla yli 150 miljoonaa, ja sitten nämä leverage-rahastot – jos ne on alle 500 miljoonaa, nekin pitäisi ottaa tähän mukaan. Tämä ei tarkoita sitä, että ne eivät tulisi mitenkään säännellyiksi. Ne ovat kyllä direktiivissä mukana, mutta riittäisi, että ne rekisteröitäisiin ja että ne noudattaisivat tiettyjä avoimuussääntöjä. Tämä helpottaisi tilannetta hieman. Ja sitten äh, arviointi seuraavaksi. Itse olen sitä mieltä, ja se näkyy tarkistuksissani, että mitään kolmatta osapuolta ei tarvita valvojaksi vaan että riippumattomat tasot harjoittaisivat tässä valvontaa. Ne voisivat olla osa yritystä, jos ne erotetaan näistä niin sanotuista Kiinan muureista tar- kyllin selkeästi. Ja tässä puhutaan siis vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista, näin pitäisikin olla – mutta on joitakin poikkeuksia, kuten nämä suljetut rahastot Saksassa. Niitä täytyy arvioida tietyin kriteerein. Ja tässä ei riitä, että kolmas osa puoli niitä valvoo. Sitten talletuspankit. Minä pitäisin kiinni näistä mukana olevista kysymyksistä, erityisesti niitä tulee vastuukysymyksiin, mutta odottaisin kuitenkin, ja olen tässä määritellyt myös tällaisen talletuspankin tehtävät. Meidän pitäisi odottaa tässä yksityiskohtaisia tietoja komission ehdotusta, horisontaalista lähestymistapaa, joka kattaisi usagein ja AFM ennen kuin mitään lopullista äänestystä täysistunnossa tästä tehdään. Ja vasta sen jälkeen voimme todella sopia näistä vastuu- ja muista kysymyksistä. Ja sitten lopuksi vivutuskysymys. Varmasti muistatte, että meidän pitäisi tässä asettaa selkeitä vaatimuksia, konkreettisia sellaisia, ja pelkästään jo vivutuksen määritelmä on äärimmäisen hankala, eikä vivutus ole aina vivutus. Ja omissa tarkistuksissani nojan aika pitkälle siihen, mitä neuvosto sanoo, mutta tarkistuksista käy myös ilmi, että jäsenvaltiotkin voivat tässä antaa ohjeita, mikäli tämä on tarpeellista. Eli rahastojen pitäisi, tai olen sitä mieltä, että rahastojen ei pitäisi itse näitä sääntöjä antaa, vaan meidän pitäisi joko tämä jättää sikseen tai ei, katsoa, mitä sille voi tehdä. Sitten asset stripping. Niitäkin on, niitä ei ole kovinkaan paljon, mutta niillekin pitäisi omia sääntöjä löytää, koska niitä on olemassa – yrittäjät pyrkivät saamaan tätäkin kautta lisäarvoa. Ja tässä tapauksessa tämä equity-osuus pitäisi jättää rahastoon ainakin kolmeksi vuodeksi, eikä pyrkiä siihen, että saa tästä superosingot. Sitten kolmannet maat, Paul jo tästä puhuikin. Minäkin olen sitä mieltä, että meidän täytyy varmistaa se, ettei EUsta tule mitään vankilaa tai linnaketta. Ja siksi pitää sallia se, että pääoma virtaa edelleen myös unionin ulkopuolelle. Ja että voimme käyttää erilaisia regimejä asioiden hoitamiseksi. Meidän pitäisi antaa komissiolle aikaa. Itse Puolan viittä vuotta, mutta tämä voi tietenkin olla myös kolme vuotta. Mutta komission pitäisi pyrkiä löytämään vastaavuuskriteereitä ja solmimaan vastaavuussopimuksia tulevina vuosina. Ja jos tämä onnistuu, niin silloin tässä asiassa päästään eteenpäin. Ja lisäksi komission pitäisi pyrkiä siihen, että nämä nykyiset 27 regimiä katettaisiin, ja jos, mikä nyt on todennäköistä valitettavasti, jos se, se onnistuu, niin kohta pitää kehittää myös 28. EU-regimi. Tässä kaikki. Odotan ilolla keskustelua Jean-Paulin kanssa, mutta on olen iloinen voidessani sanoa, että nyt tilanne näyttää huomattavasti paremmalta kuin kaksi kuukautta sitten, en voimme todella päästä sopimukseen. Um, thank you very much. Yeah, I know. Um, Robert, did you wish to come in Niin, Robert, haluaisitko sinä puhua? Um, Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät kollegat. En kuullut Jean-Paulin koko puheenvuoroa, anteeksi siitä, mutta muutama huomautus minulla kuitenkin olisi. Tässä on todella, todella 1669 tarkistusta. Minulla ei ole vielä ollut aikaa eikä intoakaan lukea näitä kaikkia, mutta monet lopparit ovat näihin huolella peruste, perehtyneet ja meille tehdään suosituksia monelta taholta. Minulla, minua on jo pyydetty, pyydetty harjoittamaan tiettyä äänestyskäyttäytymistä. Pyyntöjä satelee joka puolelta tämän paketin suhteen. Ja minusta pitäisi olla negatiivinen lista, eh, eli ne, joita en, joista en halua edes äänestää. Tässä nyt ei pidä saada aikaan direktiiviä, joka on loppareiden toiveiden mukainen. Meidän täytyy ajatella Euroopan kansalaisia ja rahoituspalveluiden kuluttajia. Meidän täytyy yhdellä leikkauksella päästä eroon ylenpalttisesta spekulaatiosta ja markkinoiden horjuttamisesta. Vain se tuo tarvittavaa mikro- ja makrotaloudellista tasapainoa. Minä Toivon, että saadaan aikaan mahdollisimman laajapohjainen direktiivi ja minä olen ollut samoilla linjoilla esittelijän kanssa, että hän ei esimerkiksi siinä suhteessa, että poikkeuksia ei sallittaisi. Sitten kuulin kollega Grintsiä, joka haluaisi nähdäkseni kaksi erillistä direktiiviä, jos ymmärsin oikein. Minusta tämä ei olisi hyvä ajatus. Totta kai on eroavaisuuksia näiden eri rahastojen kanssa, oman pääomarahastojen ja HETS-rahastojen välillä, mutta kyllä ne voidaan vetää yhteen yhdessä direktiivissä. Minusta olisi järkevää, että meillä olisi yksi lainsäädäntöväline, jonka laadinnassa käytettäisiin esimerkkeinä myös muiden rahoitusmarkkinainstrumenttien lainsäädäntötyötä, esimerkiksi yhteissijoitusyritysten näitä USITS-direktiivejä voitaisiin käyttää tässä pohjana, jotta saataisiin aikaan tällainen yhdenmukainen looginen paketti. No sitten nämä kolmannet maat. On selvää, että emme halua pystyttää mitään Euroopan linnaketta, mutta rahoitusmarkkinat ovat globaalit ja on järkevää toimia siten, että annetaan jonkinlainen etusija Euroopan sisällä toimiville toimijoille verrattuna Euroopan ulkopuolisiin toimijoihin. Täytyy kuitenkin herätä todellisuuteen ja muistaa, että monet sijoittajat nykyään arvostavat laatua ja vakavaraisuutta – Flight to Quality on tällainen äh, käsite tässä äh, kentässä, äh, että sijoittajat vaativat laatua ja sääntelyä ja olisi hyvä, jos me täällä Euroopassa loisimme hyvät toimivat rahoitusväline markkinat ja sääntelyn. No, tässä nyt on vielä <clears throat> paljon keskusteltavaa jäljellä ja paljon keskustelua on jo käyty. Ja me sosialistit pyrimme tekemään kaikkemme, jotta esittelijän kanssa löytäisimme hyvän kompromissin. Ja Jean Paulin kanssa varmasti hyvin kompromissiratkaisuihin päästään. <clears throat> Jos liberaalit ja muut ryhmät sitten haluavat liittyä tähän kompromissikerhoon, niin ovemme ovat avoinna. <clears throat> On järkevää lähteä liikkeelle kompromissi pohjalta, mutta kompromissia ei ole syytä etsiä vain kompromissin itsensä takia me haluamme myös toimivan ja hyvän järjestelmän. Haluamme kertaheitolla päästä eroon epämääräisestä toiminnasta rahoitusalalla, kuten viime vuosina on valitettavasti nähty, ja sen seuraukset ovat olleet katastrofaaliset. Ja sen takia pitää pitää pää kylmänä lobbareiden suhteen, ja minä ymmärrän, että on vaikea määritellä näitä käsitteitä, mikä on ylen määräistä vivutusta esimerkiksi, miten me voimme sen tietää. Mutta meidän täytyy jotenkin pyrkiä perehtymään näihin asioihin ja saamaan aikaan yksinkertainen ja ymmärrettävä paketti. Ja sitten tässä on paljon tällaisia vaikeita käsitteitä, kuten tämä asset stripping, josta äskeinen kollega mainitsi. Ja näihin pitää kiinnittää huomiota. Sitten toinen asia, joka meille on tärkeä, tämä lyhyeksi myynti. Toisin sanoen, että myydään osakkeet jo ennen kuin ne on edes omassa hallinnassa. Tämä on mielestäni moraalitonta spekulatiivista toimintaa. Ja lyhyeksi myynti on aiheuttanut todistetusti suuria ongelmia kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. Rockwell ja muut pankit ovat joutuneet konkurssin partaalle juuri lyhyeksi myynnin takia. Me haluamme päästä eroon tämän tyyppisestä toiminnasta rahoitusmarkkinoilla. No niin, rouva puheenjohtaja, tässä muutama ensivaikutelmani asiasta. Ja erittäin mielellämme tätä asiaa käsittelemme. Tämä pieni paketti kyllä on varmasti pöydillämme vielä pitkään. Kiitoksia. En näe äh, vihreiden varjoesittelijä paikalla. Sain, haluatko sinä puhua? Ja, Pascal Canfin kann heute leider nicht da sein. Niin, Pascal ei valitettavasti päässyt tänään paikalle. Suuret kiitokset Jean-Paulille tästä äh, suuresta työmäärästä. En tiedä, onko hän aikaisemmin pelännyt, että tarkistuksia tulee olemaan tuolla 1699, 1669. Toivotan hänelle kaikki, äh, hauskaa aikaa ja unettomia öitä näiden tarkistusten viilaamisessa. Meillähän on myös se vaikutelma, että ei ole pelkästään niin, että tarkistukset johtaisivat olisivat loppaajien suosittelemia tulevat hyväksytyksi tai hyväksyttäväksi. Nämä tulevat eri lähteistä, ne ovat, ovat oleellisin osin myös muiden toimijoiden kirjoittamia, jotka, joita on tullut eri lähteistä. Siksi tämä voi vähentää työtäkin, koska jos tekstit ovat identtisiä, niin silloin ei tarvitse käyttää niin paljon aikaa näiden kaikkien lukemiseen. Tämänkin tyyppinen menettelytapa nostattaa mielenkiintoisia kysymyksiä siitä, että miten eri to- sidosryhmät vaikuttavat päätöksentekoprosessiin tässä valiokunnassa. Ich will, äh, nicht... En nyt kuitenkaan toistaa kaikkea, mitä on kirjattu paperille, vaan keskittyisin pariin kohtaan, jotka minun mielestäni ovat jotka edellyttävät keskustelua täällä valiokunnassa. Ensinnäkin tämä peruskysymys, pitäisikö, pitäisikö vivutusta säädellä vai ei, ja jos niin missä määrin. Ja tässä kohden valitettavasti tässä on ollut erilaisia käsityksiä, jotka ovat ristiriitaisiakin. Yhtäältä on tämä laajin käsitys, joka on osa liberaalien tarkistusta. Siinä sanotaan, että oikeastaan me haluamme, emme halua puuttua tähän, että vivutusta rajattaisiin tai rajoitettaisiin. Tässä Ergozeen mietintöluonnoksessakin on vain hyvin lieviä esityksiä tästä. Peruskysymys tässä on todellakin se, että onko meillä sellainen rahoitusjärjestelmä, odotamme sellaista rahoitusjärjestelmää, joka kaiken kaikkiaan joka, johon liittyy laaja luottojen vivutus ja pitäisikö meidän puuttua siihen vai ei. Tästä on erilaisia käsityksiä. Viittaan vielä kerran tähän kuulemistilaisuudessa esitetty kysymyksen kriisivaliokunnassa, jossa tästä asiasta keskusteltiin perusteellisesti. Meidän ryhmämme on yhdessä muidenkin kanssa – sillä selkeällä kannalla, että meillä on yleinen ongelma, jos, ruvetaan, jos vivutus on liian suuri ja me pitäisi käyttää tätä direktiiviä, että tätä vivutusta voidaan rajoittaa. Sama asia tulee esille myös pankkijärjestelmän yhteydessä sille, mutta tämä kysymys pitäisi nyt pikaisesti selvittää. Ja sama tai samantapainen ero on myös siinä kysymyksessä, joka koskee sitä, miten pitäisi miten yhtenäisesti me kuvittelemme eurooppalaiset markkinat rahastojen kohdalla. Tässä on edelleenkin tiettyjä eroja. Kummallista. Meillä on eroja esimerkiksi siihen kysymykseen, mikä rooli pitäisi olla nykyisillä yksityisillä sijoitus hallinnoilla tulevaisuudessa tai sijoitusjärjestelmillä tulevaisuudessa. Tässä mietintöluonnoksessa oli aika yhtäpitävä tai yksituumainen käsitys myös liberaalien ja konservatiivien taholla, että periaatteessa niissä rahastoissa, jotka, joita operoidaan ulkopuolelta, että siinä meillä on että kansalliset, kansalliset yksityiset sijoitusjärjestelmät, että niiden pitäisi pysyä voimassa. Ilahduttavaa kyllä te alkupuheenvuorossanne sanoitte, herra Kose, ja myös haastattelussanne Leseko-lehdessä, että, että te olette tässä vähän siirtyneet meidän käsityksemme suuntaan. Me olemme siitä iloisia ja olemme samaa mieltä siitä, siitä ei ole mitään mieltä lähteä epä, äh, äh, kirjaamaan epä, epäyhtenäisiä rekisteröintitapoja tällaiselle markkina-alueelle. Ja siinä syntyy kilpailutilanne, jos, äh, että, että kuka sitten tarjoaa alhaisimmat rekisteröintimaksut. Ja sehän ei kuulu sisämarkkinoihin, vaan meidän pitää saada selkeä ero yhtäältä yhtenäisen valvonnan tasolla ja toisaalta yhtenäisten sääntöjen ja sitten toisaalta avoimen kilpailun tasolla Äh, näillä markkinoilla, eikä pidä lähteä sirpaloimaan näitä eri äh, valvontajärjestelmiä. Toinen kysymys, joka meitä askarruttaa näinä päivänä erityisesti, ovat nämä, äh, nämä keinottelutyyppiset hyökkäykset Kreikkaa vastaan. Ja tämä kysymys nousee esille ja se, se asoittaa hyvin selkeästi, miten välttämätöntä on rahastojen ja myös niiden toimintojen osalta ryhtyä tuumasta toimeen. Erva Lagarde antoi tärkeän äh, haastattelun ja sanoi selvästi, että meidän täytyy säädellä näiden rahastojen toimintaa. Me emme voi hyväksyä sitä, että tällaisia spekulatiivisia hyökkäyksiä äh, tehdään euroa järjestelmää vastaan. Se, että Kreikassa on ongelmia ja että EU ja kaikki jäsenvaltiot eivät riittävästi ole toimineet näitä ongelmia vastaan. Se pitää paikkaansa, mutta, mutta se ei kuitenkaan suinkaan tarkoita sitä, että, että, että voitaisiin hyväksyä tämän tyyppisiä systemaattisia spekulatiivisia hyökkäyksiä, mutta se tarkoittaa sitä, että tätä direktiiviä pitäisi käyttää siihen, että ei pelkästään säädeltäisi rahastoja, jotka tavallaan toimivat EUn sisällä, mutta myös sellaisia, jotka tuovat tai spekuloivat tavaratuonnilla EU:hun Ja tähän mennessä esittelijän luonnokseen tämä ei sisälly. Ja tästä pitäisi keskustella, että siinä vaiheessa, kun täällä EU:ssa spekuloidaan aktiivisesti, että että siinä valvontaviranomaisilla on mahdollisuus puuttua tähän keinotteluun, eikä sanota niin, että, että sehän tulee ulkopuolelta tulevat sijoittajia ja se luo tavallaan tavallaan aidan ympärillemme, jos me puutumme, jos me luomme mahdollisuuden säädellä. Emme me vastusta investointia ulkopuolelta, se olisi mieletöntä, mutta täytyy olla mahdollista harjoittaa valvontaa ja tätä, tähän mennessä ei ole kaavailtu. Tämä Kreikan esimerkki osoittaa hyvin selvästi, kuinka välttämätöntä on mennä tässä pidemmälle kuin tähän mennessä on menty. Ja se pitää, se pitää näkyä myös tässä mietintöluonnoksessa. Sanoisin vielä, että eräissä kohdin voimme tukea sosiaalidemokraattien tarkistuksia. Meillä on samantyyppisiä ajatuksia. Tämä koskee esimerkiksi kysymystä tästä lyhytmyynnistä ja ja tämä koskee myös asset strippingia. Ja tässä uskon myös, että meidän pitää jatkaa keskustelua niin, että, että direktiivi menee selkeämmin tähän suuntaan ja sanoo selkeästi, että me suojelemme, suojelemme yrityksiä niin hyvin kuin mahdollista näiltä tällaisilta käytänteiltä. Ja me tiedämme tietenkin, että ei ole helppoa määritellä, milloin asset stripping on kysymyksessä, mutta meillä on ehdotuksia tältä pohjalta ja niistä voitaneen puhua. Emme, eikä meidän ole syytä sanoa noin vaan, että, että periaatteessa jätetään asiat silleen kuin ne ovat. Ja sanoisinkin, että me emme, emme me toivotamme vain kaikkea hyvää näiden tarkistusten käsittelyssä. Haluaisimme olla laadukkaassa dialogissa ja toivottavasti sitten äh, tällä tiellä pääsemme eteenpäin ja toivottavasti ne porsaanreijät, joita edelleenkin on, tai, tai sitten toivottavasti näitä mielipideeroja voidaan saada tasotettua. Ja me, mehän noudatamme sitä periaatetta, että, että tällaisessa kriisissä mikään toimii, ei saa jäädä vailla valvontaa. Me haluamme valvontaa, mutta samaan aikaan emme halua kuristaa investointitoimintaa, mutta on selvää, että mikä, mitä ei voida hyväksyä, että sellaiset käytännöt, jotka ovat myötä vaikuttaneet tähän kriisiin, että, jotka muuten ovat haitallisia tällaisessa tilanteessa, että ne voivat jatkua noin vaan, että puhdas valuuttakeinottelu, että yrityksestä puristetaan vivutuksella arvoja. Tässä kohdassa meidän täytyy puuttua peliin. Minusta että valiokunnan henki on tässä oikean suuntainen eri poliittisissa ryhmissä. Olemme, odotamme innolla yhteistyön jatkamista esittelijän kanssa, esittelijän ja muiden kollegoiden kanssa. Kiitoksia, Said. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä olen samoilla linjoilla edellisten puhujien kanssa, kun tässä ylistettiin Jean Paulia ja hänen yhteistyökykyään. Ja muut varjoesittelijät olivat, ovat varmasti samaa mieltä. Haluan puheenvuorossani keskustella muutamasta asiasta. Totta kai me laajennamme keskustelua myöhemmin, mutta toisin tässä vaiheessa esiin nyt ainoastaan meille tärkeät kohdat. Mielelläni herra Gosen kanssa tästä käyn vielä laajapohjaista keskustelua. Ja yksi asia, jossa olen samaa mieltä sosialistiryhmän kanssa, on se, että meidän täytyy pitää kuluttajien etu ensisijaisena mielessä. No mitä me tarkoitamme kuluttajilla? Me tarvit, tarkoitamme tällä säästäjiä, tulevia eläkeläisiä, eläkerahastoihin sijoittajia, ja eläkerahastot, jotka voivat olla sitten myös hedge-rahastoja tai oman, pään, oman rahastoja luonteeltaan. Ja jos me nyt rajoitamme sijoittamista EUn ulkopuolisiin rahastoihin, se vähentää, vähentää säästöjen tuottoa ja tämä saattaa leikata työtelijöiden eurooppalaisten tulevia eläkkeitä, jos tätä sitten lasketaan korkoa korolle kaavan mukaan seuraavien vuosien tai vuosikymmenien aikana, niin tämä kielto sijoittaa EUn ulkopuolelle tarkoittaisi sitä, että eurooppalaisten eläkkeet olisivat paljon pienemmät tulevaisuudessa. No sitten tämä saavutettujen etujen säilyttämislauseke suhteessa kolmansien maiden sijoitusrahastoihin, niin hyvä on. Tämä voidaan sallia, kunhan kolmansien maiden toimijat ovat hyvin selvillä niistä säädöksistä, jotka niitä koskevat ja ne noudattavat sitten tiettyä linjaa. Ei tarvitse identtisiä olla, mutta tärkeää on, että <clears throat> noudatetaan samaa linjaa. Jos ajatellaan näitä kolmansien maiden sijoitusrahastoja, niin kyllähän ne ovat hyvin kiinnostuneita toimimaan Euroopassa ja tarjoamaan palveluita eurooppalaisille sijoittajille. Meidän täytyy hyvin selkein sanoin ilmoittaa niille, että Nämä ovat säännöt, niitä pitää noudattaa tässä laajuudessa, joten toimitaan mahdollisimman avoimesti ja selkeästi suhteessa kolmansien maiden sijoitusrahastoihin, jotta nekin voivat täällä toimia. No sitten tarkastelin direktiivin soveltamisalaa, mikä olisi hyvä, ja minä tarkastelin kyllä joitakin poikkeusmahdollisuuksia ainoastaan siksi, että minusta on tärkeää, että oikeasuhtaisuudesta pidetään kiinni. Varmasti kaikki haluamme noudattaa suhteellisuusperiaatetta, koska yhden ihmisen sijoitusrahastoja ei ole mitään syytä säädellä ylenpalttisesti. Se heikentäisi kilpailua. Meidän täytyy määritellä tämä suhteellisuusperiaate ja sen soveltaminen mahdollisimman tarkkaan ja tätä mielelläni työstän yhdessä esittelijän kanssa. Olen vihreiden edustajan kanssa samaa mieltä näistä vipuvaikutusasioista. On selvää, että ylenpalttisesta vivutuksesta täytyy päästä eroon. Meillä on hyvin riskialttiita rahoitusvälineitä, jotka tähän nojautuvat. Katsokaapa vaikka mitä kävi Kreikan valtion välineille ja niin edelleen. No, ja tässä pitää miettiä myös näiden sijoitusrahastojen tasearvoja. Ja jos puhumme nyt tästä direktiivistä, niin on vaikea saada aikaan yhtä vipu määritelmää tai vipurajoitusta, joka pätisi kaikkiin näihin rahoitus- tai kaikkiin näihin sijoitusrahastoihin. No kuka tämän sitten määrittelisi? Mikä olisi oikea vipuvaikutusraja? Tässä pitää katsoa kansalliselle tasolle, katsoa miten voidaan järjestelmäriskiä mahdollisimman paljon vähentää. Komissio on tässä tärkeässä roolissa, kun se määrittelee jäsenvaltioiden kanssa, mikä olisi oikea vipuvaikutuksen raja. Ja tässä on syytä käyttää kaikkia mahdollisia asiantuntijatahoja, jotta voidaan määritellä jonkinlaiset vipuvaikutuksen käyttörajat. Ja näitä varmasti on syytä tarkistella, kun katsotaan näitä vipuvaikutukseen liittyviä tarkistuksia. Vipuvaikutusta voidaan tar tarkastella myös erillään muista elementeistä, kuten pääomarakenteesta ja, ja muista. Ja palkkiot ovat yksi asia. Monet ihmiset ovat sitä mieltä, että totta kai palkkioita pitää maksaa, mutta tässä ei ole syytä nyt lähteä liikkeelle pankkisektorin säädöksistä pankkiirit ja johtajat saavat pankkialalla erilaista palkkaa ja usein tulospalkkaus on käytössä. Ja tulokset syntyvät tietysti sitten sijoitustoiminnan tuloksista. On syytä tarkastella näitä palkkiorakenteita ja hahmotella tiettyjä periaatteita. Pohjana voidaan käyttää G20-periaatteita ja muita tahoja mutta on tärkeää katsoa, että tämä sitten myös soveltuu pankkialalle, koska pankithan maksavat ihan eri tavalla hedge-rahastojen hoitajille ja oman pääoman rahastojen hoitajille esimerkiksi. Minä vastustan tiettyjä komission alkuperäisiä ehdotuksia äh, näistä I think if we look at MIFID, that already includes provision. Jos tarkastellaan näitä muita tahoja, jotka liittyvät sijoitussalkkuhoitojärjestelmien delegointiin ja voitaisiinko tässä käyttää ulkopuolisten järjestelmien apua. Ehkä näitä uusit sijoitusrahastojen välineitä voitaisiin käyttää jonkinlaisena pohjana. Olen samaa mieltä Gosesin kanssa, että tämä EFM voisi olla tässä hyvä kumppani. Sitten tämä lyhyeksi myynti. Lyhyeksi myyntiähän on erityyppistä. Paljasta, tai paljasta lyhyeksi myyntiä ja peiteltyä lyhyeksi myyntiä. Tästähän on tehty erilaisia tarkistuksia, hyvä niin. Tämä peitelty lyhyeksi myynti on ihan ok väline markkinan likviditeetin hallinnoimiseksi. Eli kyllä tähän lyhyeksi myyntiin täytyy puuttua, mutta määritelmien täytyy olla kunnossa, jotta voidaan sallia tietyt lyhyeksi myynnin muodot. Sitten nämä tekniset asiat. Rahoitusmarkkinavälineet on hieman epämääräinen termi. Se vaikeuttaa käytännön soveltamista. Jos tarkastellaan vaikkapa talletuspankkeja, ne voivat pitää hallussa fyysisiä arvopapereita, mutta ei paperilla olevia arvopapereita. Joten tässä täytyy miettiä näitä sijoitustodistuksia, ovatko ne todellisia vai kirjallisia. Erityisesti kun, kun kyse on palautuskäsitteestä, niin tällä käsitteellähän ei ole mitään tekemistä näiden kirjanpitoarvojen kanssa. Jos nämä sekoitetaan, niin luomme vain kaauksen. Ja sitten maailmanlaajuinen hallinta. Ja saattaa olla, että talletuspankit käyttävät kolmasia tahoja, vaikka se ei lainsäädännöllisesti ole vaadittua. Tämä johtuu siitä, että talletuspankilla on, on eh, edustus jossain kolmannessa maassa ja haluaa siksi käyttää kumppania siinä maassa. Minusta meidän tulee sallia tällainen menettely, vaikka se ei, se ei lainsäädännöllisesti velvoitettua olisikaan. Ja jos me lähdemme liikaa rajoittamaan tätä alaa, niin saattaa olla, että rajoitamme eurooppalaisten sijoitusmahdollisuuksia kehittyvissä maissa, ja tämä saattaa johtaa myös siihen, että investoinnit kehittyviin maihin vähenevät, mikä on tietysti maailmantalouden kannalta valitettavaa. No joka tapauksessa näitä teknisiä asioita on vaikka kuinka paljon, Mielelläni keskustelen niistä yhtä rakentavassa hengessä esittelijän kanssa kuin tähänkin asti. Kiitoksia, herra Klyyt. Haluatteko te osallistua keskusteluun? Gwen, varjoesittelijä. Also, <clears throat> vielleicht, erstmal absetzen. Äh, vielleicht nochmal. Ehkä vielä aivan lyhyesti. Meille tärkeä asia, josta täällä jo puhuttiinkin, että mitään poikkeussääntöjä ei anneta, ja tarkistuksessa tämäkin on mukana, eli määräysvalta täytyy olla silloin, kun rahastot liittyvät yrityksiin. Ja meille tärkeästä asiasta osittain täällä myös puhuttiin, eli siitä, että on vastaava oma pääoma. Eli sen pitäisi olla suhteellisen korkea. En ehkä nyt lähde tässä toistamaan enää asioita, mutta nämä olivat meille tärkeitä kohtia. Um, thank you. Um... Kiitoksia. Meillä saimme puhelinsoitan Martin Dresseliltä. Hän äh, haluaa puhua sitten, kun hän saapuu. En enää kuitenkaan häntä vielä täällä tänään. Meillä on vielä kymmenen puheenvuoropyyntöä tällä listalla. Ehdotankin, että rajaamme puheajan kolmeen minuuttiin per puhuja edellyttäen tai riippuen siitä, että haluaako joku, vielä, joku muukin vielä puhua. Seuraava puhuja. Uh, Hockmark, Baltz, Lulling, Skinner, Ford, Bullman, Ludvigsen, Andreessen, if she comes. And... Jos hän tulee, ja itsekin aion puhua. myös Ruva Jury lisätään myös, haluaako joku muu vielä tulla tälle puhujalistalle? Ei. No niin, esittäisin, että rajaamme puheenvuorot kolmeen minuuttiin. Ja sitten sitten pitää Jean-Paulkin tarvitsee aikaa sanoakseen vielä pikaisesti kiitos. Gunnar. Kiitos paljon. Ja ensinnäkin kiitokset Jean-Paulille äh, hänen äh, tekemästään työstä, hänen äh, taitavasta työstään, joka näkyi tänään. Me olemme hyvin vaikuttuneita siitä, että hän aikoo lukea kaikki tarkistukset. Mutta luulen, että, että hänen työnsä ja tähän asti se keskustelunsa ovat olleet hyvä vaikuttavia, että olet aivan oikea henkilö vetämään tätä prosessia puheenjohtaja, yksi asia, jossa, joka on unohdettu tässä keskustelussa. Meidän täytyy nimittäin varmistaa, että meillä on dynaamiset markkinat Euroopassa koska muussa tapauksessa me emme saa niitä investointeja ja työpaikkoja, joita me tarvitsemme turvataksemme rahamarkkinoiden vakauden noin pitkällä aikavälillä. Ja sanon tämä siitä syystä, että tämä, meidän täytyy keskittyä säädellessämme että nämä systeemiset riskit eivät ole samoja kuin riskit sinällään. Ja onkohan komissio tehnyt tämän ehdon äh, omassa ehdotuksen Jean-Paul silloin, kun sekoitetaan private equity ja hedge funds rahastot keskenään, niin komissio painottaa sitä, että, että tämä ei ole osa järjestelmäriskejä tähän mennessä, vaan ne ovat luonteeltaan toisenlaisia. Ja on tärkeää, että me omassa työssämme yritämme tehdä tämän eron eri tyyppisten rahastojen välillä. Ja painottaisin sitä oikeastaan muutamia asioita, joita on, jotka on mainittu täällä tänään. Ensimmäinen koskee näitä pienempiä rahastoja. Minusta on tärkeää, että, että meillä on joko kynnysarvot, ja huomaan, että esittelijä ei ole kovin tyytyväinen tähän, mutta jotta, et, jotta olisimme tyytyväisiä, hänen täytyy varmistaa, että suhteellisuus on todellisuutta eikä pelkkää teoriaa. Ja tämä on vaikeaa, koska on niin korkeat kynnysarvot. Täytyy muistaa, että joko kynnysarvot tai sitten, sitten todellinen suhteellisuus. Minusta tämä on todellakin mutkikas haaste. Tämä on tärkeää, jolle me emme varmista pienille rahastoille pääsyä markkinoille, niin todellisuudessa voimme lisätä näitä järjestelmän riskiä luomalla tällaista riippuvuutta suuremmista ja suurimmista rahastoista, eikä silloin ole mahdollista pienille rahastoille toimia. Tämä on näin ollen suuri tehtävä semminkin, kun pienet rahastot ovat, ovat pk-yritysten, pk-yrityksille kiinnostava rahasto. Tämä on siis juttu joko kynnys, tietty kynnysarvo tai sitten tai suhteellisuus. Sitten toinen asia, jonka esitteli mainitsi, nimittäin teolliset holding-yritykset. Meidän täytyy varmistaa, että säännöt ja pykälät ovat selvää tekstiä, koska olisi paradoksaalista, jos nämä teollisuuden holding-yritykset, joita koska vaarana on se, että näiden ryhmien luonne muuttuu, eli tämä on selvä teksti ja tämä on tärkeä ennakkoehto siihen, että voimme mennä eteenpäin tässä lainsäädännössä. Kolmanneksi, kolmannet maat, täällä on äh, tästäkin jo puhuttu, enkä nyt äh, siihen pidemmin puuttu. Totean vain, että tämä on välttämättömyys, jotta luotaisiin mahdollisuus Euroopalle saada dynaamiset äh, finanssirahamarkkinat – meidän täytyy varmistaa, että meillä on myös kansainvälisiä investointeja Euroopassa. Ja tätä täytyy korostaa. Enkä tiedä, olemmeko nyt päässeet tähän lopputavoitteeseen tässä asiassa. No, kun olen tästä puhunut kuin kolme minuuttia, niin lopetan tähän puheenjohtaja. Kiitoksia. Herra Valts. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä korostaa, että Jean-Paul on mielestäni tehnyt todella erinomaista työtä, kun ottaa huomioon, että komission alkuperäinen ehdotus ei ainakaan minusta ollut järin onnistunut, ja komissio itsekin tämän myöntää. On osoittautunut äärimmäisen vaikeaksi toimia tässä yleisellä tasolla niin, että katetaan kaikki ja että yhdistetään kaikki asiat. Jean-Paulin täytyy pyrkiä tässä mielestäni kohti fiksua sääntelyä. Täytyy estää se, että tässä aiheutetaan haittaa yksittäisille markkinasektoreille tai että edistettäisiin tahtomatta tiettyjä tuoteryhmiä. Komission ehdotus ei antanut tässä mitään mitta tilausratkaisuja eri rahastoihin ja tähän saattaa liittyä hyvin korkea riskipotentiaali ja siksi ymmärränkin sen, että esittelijä toimii äärimmäisen varovasti. On 20 erilaista toimintaa suunnitelma. Tässä ei haluttaisi mitään jättää sääntelemättä, mutta kansallisella viranomaisella täytyy tässä olla myös tärkeä rooli. Ja sitten järjestelmäriskikeskustelu ja siihen liittyvä suhteellisuusperiaate. Kansalliset rahastot, joissa on rajattu määrä sijoittajia pitäisi mielestäni jättää soveltamisalan ulkopuolelle, koska ryhmien sisäisessä investoinnissa tietty vastuu jo kannetaan. Ja sitten se lähestymistapa, että kaikki voidaan, kaikki asiat voidaan hoitaa yhdellä lähestymistavalla voisi olla hyvä, koska näin ei syntyisi ristiriitoja. Jean-Paul on lähtenyt monelta osin hyvin liikkeelle. Sitten mitä tulee markkinoiden väärinkäyttödirektiiviin, tässä meillä on hyvä lähestymistapa. Sitten tämä vivutus. Tässä tarvitaan tasapainoinen lähestymistapa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Mielestäni on myös tärkeää, että salkkujen hallinnassa tarvitaan tiettyä valvontaa. Meidän täytyy tietyissä rajoissa antaa investointimahdollisuuksia eri tahoille. Tässä kaikki, kiitos. Thank you very much. We will... Kiitoksia. Meillä on <clears throat> toinenkin keskustelu, toinenkin tilauskeskustelu. Astrid Lulling. Merci, madame la Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin onnitella kollega Gossesia. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Ja minun tarkistukseni ovat kyllä varsin yksinkertaisia. Tätä haluaisin korostaa Kyse on siitä, että vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja kohdeltaisiin samalla tavalla, olivat ne sitten EU-ssa tai sen ulkopuolella. Minust, minä pyrin aina yksinkertaisuuteen, mutta pelkään, että direktiivin soveltaminen on paljon monimutkaisempaa, jos pyritään siihen, että kaikki vaihtoehtoiset sijoitusrahastot pyritään saamaan saman sääntelyn piiriin täytyy muistaa, että kaikki muut kuin yhteissijoitusrahastot luokitellaan jo nyt vaihtoehtoisiksi sijoitusrahastoiksi, joten on aika vaikea löytää yhtä yhtenäistä mallia, joka sopisi kaikille. Ja jos ajatellaan sitten sellaisia rahastoja, joita markkinoidaan kansallisten valtioiden ulkopuolella, niin miten niitä sitten säädeltään? Tämä kansalliset markkinat on tässä minusta huono käsite. Meillähän on yhteiset rahoitusmarkkinat. Minusta kaikkia vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja pitäisi kohdella samalla tavalla. Ei tässä pidä antaa erilaisia mahdollisuuksia riippuen järjestelmän riskistä, vaan tässä pitäisi kaikki vaihtoehtoiset sijoitusrahastot saattaa sääntelyn piiriin, missä ne sitten toimivatkin. No mitä tulee vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin kolmansissa maissa, niin tässä ongelmat ovat samat, käsitteet ovat eri. Esittelijä ehdottaa uutta järjestelmää, että kolmansien maiden rahastot joutuisivat noudattamaan tiettyjä linjauksia. Ja jos ne sitten nämä täyttävät, niin silloin ne voisivat jotenkin jättää noudattamatta direktiivin minimisääntöjä. Tämä ei ole välttämättä y- y- ei luo y- yhtäläisiä mahdollisuuksia. Tämä saattaa johtaa hyvin hajanaiseen tilanteeseen, koska yhdellä markkinalla saattaa olla hyvin erityyppisiä rahastoja, vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, jotka noudattavat kansallisia sääntöjä, sitten sellaiset rahastot, jotka ovat ulkopuolelta, mutta jotka noudattavat direktiiviä. Ja sitten kolmanneksi vielä sellaiset kolmansien maiden vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, jotka joutuvat vain jotenkin ylimalkaisesti noudattamaan yhteisiä linjauksia <clears throat> eikä direktiivin sääntöjä. Ne saavat kilpailuetua. Tällainen passi näille ulkopuolisille rahastoille ei ole riittävä. Sääntely, minä vaadin kompromissia Kyllä minä hyväksyn sen, että kolmansien maiden rahastot toimivat Euroopassa, mutta kyllä niiden pitää silloin noudattaa eurooppalaisia minimistandardeja hyvinkin tarkasti, aivan kuten meidänkin toimijamme, jotta ne eivät saa ylimääräistä kilpailuetua. Sitten tällaiset ähm, itse hoidetut sijoitusrahastot. Äh, minusta ei tällaisten pitäisi saada mitään erityisiä poikkeusjärjestelyjä, vaan ne pitäisi määritellä ja niille pitäisi määritellä omat ehdot. Sitten nämä talletuspankkien rooli. Tässähän on sääntelykenttä hyvin hajanainen, mutta olkaamme varovaisia. Tässä täytyy pitää kiinni siitä, että ne ovat vastuussa myös sellaisista operaatioista, jotka eivät ole niiden suoranaisessa valvonnassa. Ja Nämähän eroavat perinteisistä sijoitusrahastoista, joten näihin yksityisiin sijoitusrahastoihin täytyy puuttua tekstissä hyvin huolellisesti, jotta niitäkin voidaan säädellä kuitenkin pitäen samalla kiinni siitä, että Euroopasta ei tule linnake. No, joka tapauksessa vaikka avoimia kysymyksiä vielä on, olen varma, että Gose saavuttaa tavoitteensa. Kiitos ja Peter. Kiitos Peter. On aina kiinnostavaa. Astrid ja Astridin puheet yleensä saavat minut kuulostamaan kovin radikaalilta. Jean-Paul, erinomaista tavaraa. Uskon, että, että olisi helpompaa saada kompromisseja ja uskon, eh, että olet menossa aivan oikeaan suuntaan. Ja, ja tuot kustaa tarkistusta ja, ja eh, paine keskusteluissa. Tässä pyritään läpimurto. Tämä on kuitenkin läpimurto, erityisesti suhteellisuuden osalta, jossa parlamentti ensimmäisestä kertaa pystyy tekemään jotain sellaista, jolloin toimielintä täytyy kuunnella parlamenttia. Olen kuullut huolenaiheita täällä parlamentissa. Tämä on raskas tie, mutta olet osoittanut ilman oikeita määrittelyä suhteellisuudesta niin pitkälti lainsäädäntö EU-tasolla oikeastaan johtaa siihen, että tulee vain yhä enemmän poikkeuksia ja enemmän syitä, minkä takia tätä ei sovelleta sellaisella tavalla kuin pitäisi. Se on me emme pystykään pitkälti soveltamaan tätä lainsäädäntöä sellaisella tavalla, joka on suhteellista. Niinpä Gunnarin, Gunnar mainitsi kynnykset, kynnysarvot, mutta silloin me saatamme hävitä taistelun saman tien neuvoston kanssa. Meidän on pakko pakottaa neuvosto ja komissio tekemään järkeviä päätöksiä siitä, miten tätä, näitä lakeja pannaan täytäntöön. Kollegani Robert Köppels oli pitkälti samaa mieltä hänen kanssaan, että lyhyeksi myyntö, myynti lyhyeksi sinällään ei mikään paha, siksi meidän pitäisi päristellä asiaa varovasti, jotta me emme heitä lasta pesuveden mukana. Minulla on muutama omakin tarkistus, olen esittänyt ne ja ehkä kiinnitettäisiin niin huomiota. Suosittelen myös Katrin Steinerin tarkistuksia, joka valitettavasti ei pääse tänään tänne. Mutta kolmansista maista jälleen näen kyllä tämän suunnan. Robert sanoi, että me emme halua olla linnake, joka sulkee mahdollisuudet ulkopuolelta. Ei suinkaan, mutta on hullua olla säätelemättä markkinoita samaan aikaan. Ja tämä tasapaino sinun täytyy löytää. Ja, ja näistä odotammekin tästä kompromissia. Ja vivutus, se täytyy myös säätää. Minusta on hyvä, että meillä on markkinoiden valvoilla mahdollisuus vaikuttaa myös vivutukseen, ja tämä edellyttää yhteistyötä. Ja lopuksi kun on kysymys kuluttajista ja sijoittajista tässä, meidän kuluttajien edustajina täytyy toimia. Tämä on keskeisen tärkeää, että meillä on, me pystymme suojaamaan suoraan kuluttajia. Minun tarkistuksen, jossa erotetaan nämä säilytysyhteiset hoitajista, on tärkeää, jos me haluamme saada jotakin järkeä tähän lainsäädäntöön. Ja onnittelen sinua tekemästäsi työstä ja odotan jännityksellä näitä kompromissitapaamisia. Kiitoksia. Piki. Thank you and, um, thank you. Kiitos ja kiitos myös Jean Paulille erinomaisesta työstä. Tässä on hyvin kommentoitu muun muassa sitä, että Euroopasta ei pidä rakentaa <clears throat> linnaketta tai vankilaa. Ja tämä pitää pitää aina mielessä, kun tällaista globaalia markkinaa pyrimme sääntelemään. Olen samaa mieltä kanssasi tämän asiakirjan soveltamisalasta ja samaa mieltä Klintsin kanssa siitä, että olisi erittäin hyvä, jos heti kättelyssä myöntäisimme sen, että eri rahastot ovat erilaisia ja olisiko järkevää ottaa käyttöön kaksi direktiiviä, toinen pääomasijoitusrahastoille, toinen hedge-rahastoille ja niin edelleen. Ehkä tämä voisi olla ihan hyvä ajatus. Jos nyt tarkastelen tässä <clears throat> näitä tehtyjä tarkistuksia, jos tarvitset enemmän aikaa tämän asian työstämiseen, niin minusta valiokunnan pitäisi sinulle sitä antaa, jotta tästä saadaan aikaiseksi hyvä paketti. Mitä tulee suhteellisuus periaatteen noudattamiseen olen täysin samaa mieltä, että pieniä rahastoja pitäisi ehkä kohdella hieman eri tavalla, jos ajatellaan näitä historiallisia vanhoja rahastoja, niin ne eivät saa ainakaan jäädä huonompaan asemaan. Tässä asiassa on ehkä pieniä epätäsmällisyyksiä, mitä tulee vivutuksen ja riskin välillä. Korkea vivutus ei välttämättä tarkoita korkeaa riskiä, päinvastoin alhaisella vipuvaikutuksella voidaan saada aikaan varsin suuri riski. Muistakaamme tämä. Ja direktiivin tarkoitushan on järjestelmäriskin minimointi, joten älkäämme nyt sekoittako näitä riskin ja vivutuksen käsitteitä. Toisin sanoen, kun toistan vielä, korkea vivutuksen aste ei välttämättä ole yhtä kuin suuri riski. Mitä tulee sitten lyhyeksi myyntiin, oli se sitten paljasta tai peiteltyä? Tässä olen täysin samaa mieltä, että paljas lyhyeksi myynti on riskaapelia. Mutta jos ajatellaan hedge-rahastoja, niin minkä takia hedge-rahastoja ylipäätään käsitellään, kun puhutaan paljaasta lyhyeksi myynnistä? Minusta paljaasta lyhyeksi myynnistä pitäisi keskustella markkinoiden väärinkäyttödirektiivissä pitäen kiinni siitä, että <clears throat> tällöin kaikki markkinatoimijat joutuisivat saman sääntelyn piiriin. Eli paljas lyhyeksi myynti pitäisi sisällyttää markkinoiden direktiivin soveltamisalan piiriin. On hyvä, että asiaa käytetään. Jos ajatellaan vuotta 1663, niin sehän on hyvin, 1669, äh, niin sehän on ennakoiva luku. Silloin äh, Edna tulivuori purkautui Sisiliassa ja näitä tarkistuksiakin on yhtä paljon, joten tämä voi olla ennen ja tässä tämä on todella suuri paketti. Ja nyt tässä on puhuttu siitä, että kuinka tämä voi vaikuttaa esimerkiksi eläkeläisten säästötuottoihin. Minusta olisi hyvä 16.34 tämä tarkistuslauseke. Ehdotukseni oli se, että otetaan käyttöön tarkistuslauseke, jotta tätä asiaa voidaan tarkistella muutaman vuoden kuluttua. Jos ajatellaan, että näitä tarkistuksiakin on niin paljon, niin kyllä tarkistusta tulee tehdä myös direktiivin soveltamisen, aikana. Syn. Kiitos Udo. Kiitoksia puheenjohtaja. Me haluamme SND-ryhmän taholta, me emme sinänsä lähde virittelemään mitä me onnittelemme äh, äh, Jean-Paulia hänen tekemästään työstä ja Toivotamme kaikkea hyvää tämän taakan hoitamisessa. Nyt nämä 1669 tarkistusta. E, e, e, nyt kun Robert Goebbels avariostelinamme totesi, että ilmeisesti on aika paljon toistoakin, me suosittelimmekin todennäköisesti sihteeristön avulla, että laaditaan tietokoneohjelma, ja tietokoneohjelmathan voivat oikeastaan hoitaa samanlaiset tekstiklusterit niin, että, että Jean-Paulilla vähemmän työtä tehtävänään silloin, jos voi, tämä voidaan, nämä tekstit voidaan klusteroida alkuperän mukaan ja tällä tavalla lajitella nämä eri tarkistukset. Toinen asia, jota me tarjoamme SND-ryhmän puolelta nyt, nyt jos kun valot sammuvat täällä ää, illalla ja, ja ravintolat panevat ovensa kiinni, niin ehkä me sitten voisimme tulla Jean Paulille kahvia, jotta hän voi asennoitua työhönsä ja pystyy tekemään työnsä loppuun, jota me toivomme. Ja lopuksi sanoi Robert Goebbels ja totesikin sen, että periaatteessa kyllä me haluamme me haluamme järkevää säätelyä, mutta me emme halua mitään kevyttä säätelyä, joka menee itse asian ohitse. Siksi itse asiassa olemme ehdottaneet, niin kuin eri kollegat ovat sanoneet, että, että me puhumme soveltamisalasta. Me haluamme tehdä työtä niiden rahastojen kanssa ja parissa, jotka tulevat ulkopuolelta, koska Tämä liittyy Rova Lullin esitykseen. Me emme halua tehdä eroja ulko- ja sisäpuolisiin rahastoihin, kun on kysymys siitä, että onko niillä syytä toimia Euroopan unionissa sijoittajina, joita täytyy kohdella samalla tavalla, kuin niitä, jotka ovat Euroopan unionin sisällä. Olemme tehneet konkreettisia ehdotuksia liputuksesta, asset strippingistä, äh, lyhyeksi myynnistä ja private equitystä. Tämä on niitä keskeisiä asioita, joiden pohjalta tehdään päätös, olemmeko me mukana tässä lainsäädännössä vai emmekö ole mukana. Me tulemme mittaamaan tätä niiden laadun mukaan, jos ne ovat jos ne saavat nämä myrkylliset elementit järjestelmä, järjestelmässä, niin, jotka eivät salli kaikki mainosta peliä, koska muuten me vain suljemme silmämme tältä peliltä, ja silloin me emme ole käytettävissä. Yksi asia, josta olen tiukka, hyvät kollegat, oppiminen on hyvä, se räätälöidyt ja ratkaisut kyllä, mutta se, että jos alistutaan loppajien edessä, siihen me emme suostu. Eilen oli jälleen tunti tolkulla kuuntelin, kun oli kysymys valtion velkaantumisesta, enkä halua, että tämä tekopyhä, tämä tehokkopyhät puheet ovat näkyvissä, mutta sen jälkeen kun katsotaan, mitkä toimijat keinottelevat valtion velkaantumisella, silloin täytyy puuttua peliä. Me emme valiokunnassa voi hyväksyä sitä, että tämä ei ainakaan SND tähän suostu me olemme yhteistyössä Jean Paulin kanssa. On kysymys laadullisesta lainsäädännöstä. Se on meidän tavoitteemme. Uh, thank you. Uh, Ola Ludvig. Kiitoksia. Sitten Ola Ludvig. Tack för ordet. Och det vi måste konstatera det att... Kiitos. Tämä kysymys näistä sijoitusrahastoista on hyvin kattava ja monimutkainen kysymys. On tärkeää, että löydetään hyvä sääntelypaketti loppujen lopuksi. No nyt jos ajatellaan tätä käytyä laajaa keskustelua, ja jota vielä käydään, niin jotta se johtaisi hyvään lopputulokseen, meidän täytyy löytää johdonmukainen ja tasapainoinen tapa käsitellä näitä yli 1600 tarkistusta. Meidän tulisi keskittyä kolmeen pääkohtaan. Ensiksi avoimuus. Meidän täytyy vahvistaa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen valvontaa, jotta voidaan minimoida riskejä. Markkinointia pitää harjoittaa avoimemmin, koska jos markkinointia saadaan avoimemmaksi, niin silloin myös riskinotto rajoittuu. On tärkeää, että avoimuutta lisätään niin paljon, että <clears throat> valvontaviranomaiset voivat tehdä työtään asianmukaisesti ja vähentää järjestelmän riskiä. <clears throat> Sitten suhteellisuusperiaate, se on hyvin tärkeä periaate. On tärkeää, että sääntely sopeutetaan erityyppisille toimijoille, mitä tulee niihin riskeisiin, riskeihin, jotka erityyppiset toimijat aiheuttavat rahoitusjärjestelmän toimivuudelle. Mikäli jokin rahasto aiheuttaa paljon riskiä, riskiä, niin sitä pitää valvoa tarkemmin. Jos sitten joku pieni rahasto aiheuttaa tai sen riskitaso on hyvin alhainen, niin ei sitä tarvitse niin tarkkaan valvoa. Mitä tulee pääomasijoitusrahastoihin, niin niillä, saat, niillä on hyvinkin vähe, alhaisempi riskitaso kuin hets rahastoilla me tämä valvonnan taso täytyy olla erilainen. Ja sitten täytyy, pitää, täytyy välttää protektionismia tähän on tuotu tarkistuksia, jotka ovat minusta huolestuttavia. Meidän täytyy löytää sopiva tapa, jolla voidaan säädellä sijoitusrahastojen toimintaa ilman, että suljemme ovemme ulkomaailmalta. Minä uskon, että meillä on kaikki edellytykset saada aikaan punnittu ja tasapainoinen sääntelypaketti. Jotta saamme tämän aikaan, niin meidän täytyy pitää kiinni siitä, että lähdemme liikkeelle oikeista lähtökohdista. Um, thank you. Kiitoksia. Arvoin jury, te voisitte olla seuraava, koska en näe. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Muutama lyhyt huomio. Sitä, aivan kuten Gunnar Högmark, minäkin haluaisin suositella esittelijälle näiden 100 miljoonan ja 500 miljoonan kynnysarvon käyttöönottoa. Tässä täytyy varoa liiallista hallinnollista taakkaa ja täytyy katsoa, mikä on passiivisen markkinoinnin rooli. Eli nämä kynnysarvot täytyy aina muistaa, ne ovat tärkeitä. Ja sitten toinen huomio. Alkuperäisessä ehdotuksessa ei viitata erilaisiin rahastoihin, vaan käytetään yhtä yhtenäistä lähestymistapaa. Eli mitään rahasto, rahastolta jaottelua ei ole. Joissakin maissa, kun tiettyjä rahastoja säädellään tiukemmin, niin joudutaan huonompaan kilpailuasemaan. Ja tämä on valitettavaa, koska tämä ei takaa tiettyä liikkuvuutta unionissa. Täytyy taata se, että investoijat ja sijoittajat voivat käyttää vähemmän säädeltyjä vaihtoehtoisia rahastoja. Ja sitten tarkistuksista, kun määritellään tiettyä riskiä, lisäriskiä, tätä kautta pystyttäisiin tiettyyn välineiden kohdalla vastaamaan järjestelmän riskeihin. Ja valvonta viranomaisen pitäisi tässä olla komissio. Tässä voidaan ajatella Cesaria ja muita valvontaviranomaisia, mutta lisäriskiindeksi voisi olla hyödyllinen väline, koska sen avulla pystyttäisiin seuraamaan riskejä, joita liittyy näihin rahastoihin. Kiitoksia Robert. Andreessen pyysi puhelimessa puheenvuoroa tähän osallistua tähän keskusteluun. Haluatteko sanoa nyt jotain vai AIFMstä? Kiitos. Anteeksi, olin myöhässä, olin koko kokouksessa. Kolme minuuttia maksimissaan, sanoi puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijä Goseta tästä äh, mietinnöstä. Tämä direktiiviehdotus tuli vuoden 2008 tapahtumien myötä tätä ennen on ollut paljon rauhattomuutta siitä, mitä tapahtuu rahoituspalveluiden osalla. Äh, hedge fund-rahastot ovat saaneet huonon maineen sen jälkeen, kun pitkän aikavälin rahoitusvallinta romahti, ja tämä on synnyttänyt epäluuloja sitten vuonna 2008-2009 tapahtumat ja muun muassa me, ja silloin oli aikomuksena rajoittaa livutusta, äh, vivutusta ja me muistamme mutta no, täytyy muistaa, että vivutus, jota käytetään hedge funds äh, rahastossa, sitä on vähennetty äh, markkinoiden tilanteen pohjalta ja, ja liutuks tänään on oikeastaan viivästynyt reaktio semminkin, kun teollisuusala on kehittynyt. Viivutuksen osalta, viivutuksen osalta tämä liittyy siihen, millä tavalla pankit toimivat, jotka ovat saattaneet mennä tähän tilanteeseen, jossa nyt olemme halunneet. Muistutan teitä siitä, että hedge fund-rahastot eivät koskaan ole pyytäneet veronmaksajien rahoja tätä ei, sama ei voi sanoa pankeista, jossa on osakkaita ja, ja hallintoneuvostoja ja kaiken tyyppistä johtoa, mutta siitä huolimatta se, se on, ne ovat pystyneet romottamaan maailman talouden. Toinen asia on, että tämä direktiivi haluaa säädellä kaikkea, ei, jotka eivät kuulu muihin välineisiin, muun muassa riskipääomarahastot, investointirahastot ja, ja tietenkin myös hedge fund rahastot mutta tämä on erhe, semminkin kun on niin erilaisia rahastoja kyseessä. Olen esittänyt tarkistuksen, jossa otettaisiin investointirahastot pois. Investoinnit, joita käytetään Britanniassa, eroavat kovasti hedge fund-rahastoista, ja äh, niihin tämä säätely vaikuttaisi kovin äh, haitallisesti olen myös esittänyt tarkistuksen, jossa äh, tämä poikkeuskynnys tuplattaisiin niin, mutta muutamat esittävät eh, suurempiakin lisäyksiä. Minä tuen näitä tarkistuksia. Kolmas asiani koskee kolmansien maiden rahastoja. Tuorein ehdotus Espanjalta puheenjohtajamaana täyttää, näyttää palaavan aikaisempaa protektionistiseen suuntaan, jossa markkinointi eh, eh, rajataan ulkopuolisia silmällä pitää Tämä merkitsee protektionismia ulkopuolelle päin, joka haittaa meitä. Ja lopuksi puhuisin näistä valtavasta tarkistusmäärästä. Äh, niin kuin tänään on sanottu, komission ehdotus ei ole tyydyttävä. Muussa tapauksessa ei olisi näin monta tarkistusta. 16 000, melkein 1700 ja pyytäisinkin, että pitäisikö tämä ehdotus lähettää takaisin komissiolle ja pyytää se laatimaan uudestaan, ottaen huomioon meidän huolenaiheemme. Kiitoksia. Kiitoksia. Minä olen viimeinen puhuja. Tässä paljon on jo sanottu, mutta sen vielä sanoisin, että tässä direktiivissä on useita päällekkäisiä alueita olemassa olevien direktiivien kanssa. Ja jotkut muut direktiivit ehkä toimisivat joissakin kohdissa paremmin, esimerkiksi tämä lyhyesti myynti, paljas lyhyeksi myynti, ja johdannaiset, ne ovat todella sellaisia elementtejä, jotka voitaisiin kattaa markkinoiden väärinkäyttödirektiivillä. Me ehkä voisimme ymmärtää nämä, tätä spekulaatiota paremmin, kun meillä olisi tämä talletuspankkisäädöstö olemassa. Ja on ehkä syytä ottaa käyttöön jonkinlaista joustoa siten, että voimme ottaa huomioon tulevat kehityskulut tällä alalla. Ja sitten olen huolestunut siitä, että erilaiset yritykset joutuvat tässä ehkä eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, omistaako yrityksen pääomasijoitusrahasto tai joku muu taho. Minusta pitää pitää kiinni yhtäläisistä toimintamahdollisuuksista, että pääomasijoitusrahastot eivät, äh, pääomasijoitusyritykset eivät joudu eriarvoiseen asemaan muiden liikeyritysten kanssa. Eli ehkä yhtiölainsäädäntöäkin tulisi tarkastella huolellisesti. Pitää olla tietoinen näistä päällekkäisyyksistä ja suhtautua niihin huolellisesti, etsiä ratkaisuja. Siten varmasti löydämme toimivan ratkaisun ja mielelläni teen tätä työtä esittelijän kanssa. En sano tämän enempää ja annan vielä puheenvuoron Jean Paulille. Hän voi pitää yhteenvetopuheenvuoron. Kiitos rouva puheenjohtaja ja kiitos kaikille kollegoille. Oli mukava kuulla, että annatte tukenne minulle ja minä mielelläni jatkan yhteistyötä kanssanne. Olen varma, että pääsemme hyvään lopputulokseen, joka on myös punnittu ja huolellinen. Ja Astrid Lyling. Olen aina aivan hurmioitunut hänestä, mutta siitä huolimatta Astrid, et ehkä ole lukenut ihan tarkkaan tätä viimeisintä ehdotusta. Se on kehittynyt paljon käytyjen keskustelujen pohjalta. Ja, ja Astrid, kyllä nämä sinun esille ottamasi asiat ovat tässä jo hyvin otettu mukaan. Kiitos kaikille keskustelun osallistuneille. Mielelläni jatkan työtä kanssanne ja ottakaa minun yhteyttä, niin viedään tätä asiaa eteenpäin. Udo, point of order. Työllisyyspuheenvuoroko? Ich Puheenjohtaja, nyt varmasti siirrymme äänestämään ja pyytäisin, että koska meillä on niin paljon käsiteltävää ja tässä vielä järjestetään papereita ja muuta, niin voisimme ehkä pitää kolmen, viiden minuutin tauon, jotta sitten jatkossa pääsemme pikaisesti eteenpäin. Soviiko tämä? Olen samaa mieltä. Tämä on hyvä ajatus. Pidetään viiden minuutin tauko. Muistutan vain, että toinen tarkistusten käsittely AIFMstä on ilmeisesti iltapäivällä 17. päivä. Viiden minuutin tauko. Right, I think, I think our five minutes... Luulenpa, että viisi minuuttia on kulunut. Toivottavasti olette päässeet järjestäytymään. Voisitteko istua tuo, olkaa hyvä. Edelleen väkeä puuttuu. Voisitko edustajat istua paikalleen? that we are about to... No niin, eiköhän aloiteta. Pyysimme teitä tuomaan äänestyskorttinne mukaan. Toivottavasti, onko kaikilla äänestyskortti mukana? Muistuttaisin teitä, että on, nyt on todella vaikeaa nähdä, milloin äänestys päättyy, ja siksi me käytämme kortteja. Right, we're going to start... No niin, aloitamme äänestykset. Pyydän jäseniä istumaan. Ensimmäinen mietintö on, on mietintö euroaluetta julkista taloutta koskevasta vuotuisesta lausumasta 2009. Ensimmäinen meillä on tarkistus 1, tässä kappaleeseen A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2, johdantason kappale, uuteen kappaleeseen AA, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti, johdantason kappale B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantason kappale C, tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tässä kappale D, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tässä kappale E, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tässä kappale F, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää eiköhän se ole hyväksytty, mutta, mutta ei. tasan kappale G, kompromissi A, puolesta vastaan tyhjää hyväksyttä. Sitten tarkistus 5, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tuossa on kappale I, kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. Oletteko jo päättäneet, miten äänestätte puolesta vastaan? Tyhjää, hyväksytty. Johdantason kappale J, kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja siinä tapauksessa meillä on tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. En pysty tästä sanomaan. Otamme nyt sitten koneellisesti tämän äänestyksen. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Kortit kohdallaan, kaikki äänestäneet. se pitää olla numero, numero alaspäin, yritä seuraavaa. No niin, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Sanchezilla on ongelma. No niin, hyväksytty joka tapauksessa 25 puolesta, 18 vastaan. Se on hyväksytty ja 9 ja 10 raukeavat sitten tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Eiköhän tämäkin täytyy tarkistaa koneellisesti. Tarkistus alkaa, äänestys alkaa tarkistus 12 Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 ja 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi F vuodesta. Ei, kun kohta kohdalta äänestys tässä kompromissi F. Osa 1 ilman sanoja considers inflation should better reflect new increases of energy and food price. So the first... Tämä ensimmäinen äänestys on kaik, lukunottamatta tätä kohtaa, niin muista, muuta siitä tekstistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja osa kaksi ovat nämä sanat, jotka äsken luin puolesta. Kuka kannattaa näitä ylimääräisiä sanoja vastaan? Tyhjää. Ilmeisesti on hylätty, mutta paras tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys on siis käynnissä. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. Sitten kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ole kyllä selvä. Otetaan koneellisesti. 42 koneäänestys alkaa. Right. The vote is closed. Ja päättyy. Hylätty. joo. onko teidän äänestyskorttinen paikalla? So how many we, we've got? Plus three. Montas meitä on? Plus kolme, sanoo sihteeristö. We got the right numbers of... Onko meillä oikea määrä väkeä paikalla äänestämässä? We, we appear... Jean-Paul. Jean-Paul. Petite question, madame, est-ce qu'on peut... Äh, kysymys. Voisimmeko laskea äänestäjien määrän, koska täytyy nyt katsoa, no niin, hyvä, jos, jos näin aiotte tehdä. Yeah. Tällä hetkellä on Rova Lulling, herra Karas. Herra Markaajo, onko teillä korttinne mukana? Onko vai, kortti vai kohdalla? Voitteko kokeilla toista konetta? Mr. is... Herra Karas, toimiko teidän korttinne? Äänestys on päättynyt. Että... Eh, otetaanpas nyt, otetaan uudestaan tämä äänestys. 42 otetaan äänestys uudelleen. No niin. Sama äänestys. No niin. Äänestys alkaa. Tarkistus 42. Äänestetään uudestaan. Right. We, we have two... No, meillä on kaksi lisää, mikäli kaikki toimii. Teidän takana vielä äh, naishenkilö äänestää. No äänestys päättyy. Hy- hyväksytty properly. Yes, that's... Niin, niin, siis äh, Rova Lullingin äänen ansiosta se on hyväksytty. Okei. Okay. 43 ja 44. Ja nel, tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. 46 äänestys alkaa. Pyytäisin Aldea myös kertomaan, mitä täytyy tehdä. No niin. Arvoisa rouva, jos ette tiedä mitä tekisitte, äänestäkää kuten me. Yeah, unfortunate. Valitettavasti meillä on nyt yksi liikaa EPPssä. Jean-Paul, sinulla on yksi liikaa, yksi EPP-läinen liikaa. Are we okay now? Onko nyt kaikki ok? I would like to vote. Haluaisin äänestää. Voisitteko... Minä en ole saanut mitään äänestyslistaa. Okay. Okay. Right, right. The vote's closed. No niin, äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Kyllä minä teen mitä minä haluan. Ihan varmasti. You had one too many. Teillä on yksi liikaa korteissa. Yes, but you still... Mutta teillä on silti ihan riittävästi kortteja, mutta teillä on yksi liikaa. You cannot, you can... Please, please. Well, you were told to bring your... Kaikkia pyydettiin ottamaan kortti mukaan. No nyt jatketaan. Tämä on hyväksytty. Seuraava. Ei. Hei. What's the next vote, please? That's withdrawn. Right. The next vote. Seuraava kompromissi H. Ja puolesta. Kompromissi H puolesta ensimmäinen osa ilman sanoja current accounts. No ensimmäinen osa pu- puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja toinen osa näiden sanojen kanssa. Current accounts, nykyiset tilit puolesta. Vastaan. Tyhjää ei ole nyt riittävästi käsiä ylhäällä, eli näitä täytyy tarkistaa. Teidän täytyy äänestää kunnolla, niin että näkyy. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No niin, nyt se on hyväksytty. Pitäisi laittaa nämä kädet kädet selvästi. Sitten 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I kohta kohdalta eh, eri kohta kohdalta ensin kaikki muu paitsi including the setting up of new mechanisms puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten näillä sanoilla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi J puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hylätty, mutta täytyy ne tarkistaa. Äänestys alkaa kompromissi J. We're having difficulty with the voting machine. Meillä on vaikeuksia näiden äänestyskoneiden kanssa täällä. Have we got the right number for EPP? No, one We've already got one too many. Yksi kortti liikaa on EPPssä. Mutta puheenjohtaja, en korvaa. Meillä oli äänestin Rova Lullingin puolesta, mutta teillä on silti yksi liikaa. Herra Bulba puheenjohtaja. Ryhmä ei itse saa päättää sitä, onko äänestäjien määrä oikea, vaan puheenjohtajisto tekee tämän päätöksen. Enkä enää tiedä, mistä lähtien EPPllä on nyt yksi ääni liikaa. Pyydän teitä pitämään kiinni linjastanne ja soveltamaan todellista sääntöä, että ainoastaan ne, joilla on siihen oikeus äänestävät. Ei ryhmä itse saa päättää sitä, onko heitä liikaa vai liian vähän. Ei se näin toimi. Ei ryhmästä määrä, vaan minä. Minulla on kone täällä, joka kertoo, jos on liian monta korttia laitettu joltakin ryhmältä. Ja siitä syystä joskus näyttää liian monta ja joskus äh, ei. Ja kyllä minä katson tätä näyttöä tälle. Niin voisiko nyt joku EPP-läinen, jolla on kortti sisällä, joka ei, jonka ei pitäisi äänestä ottaa korttinsa pois? Herra Langen. Äh, Haluaisin sanoa, että puheenjohtaja on oikeassa. Eihän se nyt ole mahdollista, että muut päättävät meidän puolestamme, äänestämmekö me oikein vai emme. Täällä koordinaattori sanoi, että meitä on liikaa ja hän päättää, mutta ei kollega Pulman tätä päätöstä tee. Okay, right. No niin, So now it's okay. Now it's okay. Now, now we have... No, nyt me olemme ok. Nyt kaikki on hyvin. Abgestimmt, aber wenn zu viel sind... Minä äänestin tähän asti Balonen, Balonen puolesta, mutta jos meitä on liikaa, minä en sitten äänestä enää. Right. So now we have... Nyt, nyt, nyt meillä on oikea määrä kortteja. Nyt voimme päättää tämä. S päättyy ja hylätty. Ja olisi ollut helppoa, helpompaa, jos ihmiset laittaneet kätensä ylös. Sitten on vuorossa ö, tarkistus 60, 60, 61 ja 62 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 63-66 raukeavat. Sitten on kompromissi K puolesta. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan L, L. Sanoiko jotain muuta? Ei. L vastaan tyhjää hylätty, joka tarkoittaa sitä, että me siirrymme Amendment 71 and 70. 71 ja 2 puolesta vastaan tyhjää nähdäkseni hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? OK. Eli 71 ja 2 äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Hyvä, äänestys päättyy. <clears throat> Kyllä, se on hyväksytty. Sitten kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80, joka on saman yhdenmukainen puolesta vastaan tyhjää ymmärtääkseni hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 80. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Hyvä. Äänestys päättyy. Kyllä, hyväksytty. Sitten kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 9, 89 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 91 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, tarkistus 97, suullinen tarkistus että lisätään sanat artikla 136. Onko selvennystarvetta? Ei. No niin, suullinen tarkistus puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 98. Taas suullinen tarkistus sanat tässä mielessä korvataan. Onko teillä nyt tämä teksti edessänne? No niin, hyvä, en lue tätä tekstiä puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi O puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi P tässä viime hetken muutos? Onko tämä kaikkien tiedossa? Kohta kohdalta äänestys. Hyvä. Ensimmäinen osa ilman näitä sanoja huomauttaa, että ja niin edelleen. Ketkä puoltavat? Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten toinen osa. Ketkä puoltavat näitä sanoja? Vastaan, Ymmärtääkseni tämä toinen osa hylättiin. Ja kolmaskin osa vielä, sanat henki, okei. Okay. Kolmas osa henki puolesta, että nämä sanat lisätään, the spirit vastaan. Ketkä ovat henkeä vastaan, tyhjä, no niin. Eli henki hävisi sitten 107 puolesta, niin 107 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää. Ymmärtääkseni hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää No niin, jos EPP haluaa äänestää, niin nostakaa kätenne. Minä en nyt näe täältä mitään ääniä. Eli puolesta, tarkistus 109. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 110 puolesta. Anteeksi, sehän raukeaa. No niin, sitten No minulle juuri kerrottiin kompromissi kuun suhteen, että sosialistit haluavat tähän suullisen tarkistuksen, jossa sanotaan jotkut jäsenvaltiot, ilman että viitataan vain Kreikkaan. Hyväksytäänkö tämä? Hans-Peter Martin. Niin, olin jo pyytänyt aikaisemmin puheenvuoroa. Minusta on hieman oikein outoa kompromissitarkistus on ö, täysin samanlainen kuin minun esittämäni tarkistus, mikä kompromissi tämä nyt on, mutta minun tarkistukseni ei mitenkään puhuttu. Tämä on parlamentti, jossa ihmiset luokitellaan kahteen luokkaan. Tämä ei ole hyväksyttävää. Täällä toisilla on ajatuksia ja toiset valmistelevat. Mr. Ich kann, äh, No, en voi valitettavasti tähän mitään sanoa, koska minulla ei ole tietoa siitä, mihin Hans-Peter Martin viittaa tarkkaan, mutta minusta on tärkeää tuoda esiin se, mikä meidän kantamme Q-kompromissin suhteen on. Perinteiden mukaan tässä talossa puhutaan ongelmista, mutta ei syytetä sormella yhtä maata, erityisesti silloin kun monissa maissa on yhtä hankala tilanne. Eli haluamme käydä kyllä tarvittavaa poliittista keskustelua. Ja siksi olemme tehneet tämän suullisen tarkistuksen Q. Sylvie. Rouva puheenjohtaja, ei tämä nyt ole poliittinen asia, vaan tosiasioihin perustuva. Tilastoasiat ovat ihan retuperällä Kreikassa verrattuna muihin maihin. Um, is that an objection? Niin vastustatteko siis tätä suullista tarkistusta? Onko tämä nyt muodollinen vastalause, Silviin? No, no jos olet tätä vastaan, niin tämä raukeaa. Silvi, voitko nyt kertoa, mitä mieltä olet mikron kautta? No niin, eli tämä on virallinen vastalause, eli se raukeaa. Hyvä on. Sitten Kreikka pidetään tässä. Ketkä puoltavat kompromissi kuuta puolesta? Kreikka mukana tässä. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No sihteeri juuri kertoi, että jätin väliin pari tarkistusäänestystä sen jälkeen, kun äänestimme 91 tarkistuksesta, niin 92 ja 3 jäivät välistä. Eli 92 on rinnakkainen 91 kanssa, eli siis sivu 14. Herra Van Kokin tarkistus 91 puolesta, anteeksi siis 92 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdeksänkymmentäkolme raukeaa, no niin hyvä. Palataan siis takaisin. 112 puolesta. Puolesta siis kädet ylös. Vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten S-kompromissi, kohta kohdalta äänestys kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, nähdäkseni hyväksytty. Toinen osa, mekanismista puhutaan puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmas osa, sanat ja koordinoitu Ympäristöverojen käyttöönotto puolesta vastaan tyhjään hy- hylätty. Sitten tarkistus 126 puolesta vastaan. En nyt näe tätä tulosta. Aloitetaan elektronisesti 126. Äänestys päättyy hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 133 puolesta, kaksiosainen ensimmäinen osa. Hetkinen, tämä on toisin päin. Ensimmäinen oli siis tämä vaatii EKPtä, eli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa erityisesti tapauksissa, joissa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää. En pysty sanomaan. Sähköinen äänestys 138 alkaa. Ja päättyy. rauke, äh, anteeksi, hylätään 23, 23. Hyvä, että äänestettiin sähköisesti, ei ole vaikea nähdä. 139, suullinen tarkistus, että poistetaan. Tästä yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 142 puolesta vastaan tyhjää. No tämäkin pitää tarkistaa. 142 äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. 143 raukeaa. No niin. 144 puolesta vastaan. Hetkinen, mitä? Eli tästä ei tarvitsekaan äänestää. Hyvä on. No niin, tämä raukeaa, eli 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestetään tarkistetusta tekstistä sähköisesti. Kaikki ovat äänestäneet. Hetkinen, yksi ylimääräinen ääni EPPstä. No niin, yksi poistettiin. Äänestys päättyy. 39 puolesta, neljä vastaan, kaksi tyhjää. Kiitos. Onneksi olkoon esittelijä. Tarvitsen vielä äänestyslistan seuraavaa varten. sorry, the, the vote on... No niin, sitten Sofi Intveldin mietintö kilpailupolitiikasta 2008, tarkistus 1, ITRE puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 1 IMKOLta puolesta, Oh, sorry, go to four. Okei. Okay 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pitääkö sitä aina sitä alkuperäistä? Sitä alkuperäinen teksti kohta 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 suullisilla lisätarkistuksilla herra Ferberin suulla kahdessa osassa. Ensin suullinen tarkistus vaatii, että Euroopan parlamentti on mukana laajalla pohjalla rakennettaessa kilpailupolitiikkaa puolesta. Anteeksi, puolesta, suullinen tarkistus puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kohta kohdalla tämä äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää ylätty osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 arvoa kahdessa osassa. Ensimmäinen osa Katsotaan vaan, miten äänestetään. No puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 18 suullisella tarkistuksella, jonka sitten Sanchez Presedo puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty Tarkistus 20, äh, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 imko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta ajan teksti aivan oikein. Alkuperäinen kappale kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme imko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä itre suullisella tarkistuksella, jonka esittelijä on esittänyt. Jos oliko tämä? Näyttää olevan puolesta vastaan tyhjää oli pahoillani, on pakko tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näyttäkää kätenä selvästi, se helpottaisi tätä äänestysprosessia. Viisi, itre, puolesta, äh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi Imko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme Itre puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen Itre puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää. No pahoin, tämä täytyy tarkistaa taas koneellisesti. 31. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. 29 puolesta. Kyllä, 29 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin täytyy tarkistaa koneellisesti. 29. Äänestys alkaa. Votes closed. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 imko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 Äh, kohta kohdalta suullisella tarkistuksella, jonka Aldi on esittänyt osaan kaksi, osa yksi puolesta vastaan tyhjää. Jean-Paul, en ole ihan selvillä mitä. Anteeksi. Microphone, sorry. Anteeksi, tässä listalla, missä kohdassa me nyt olemme? 25, kappale 6a uusi vai missä me nyt oikein olemme? Kohta kohdalta äänestys, jota Alde on vaatinut. Tässäkö olemme? Onko helpompaa, että minä luen, mitä minulle lukee? Osa yksi, teksti painottaa, että kulttuurin suojelu. Siitä äänestämme tällä hetkellä. Osa yksi painottaa sitä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Osa kaksi, siinä on suullinen tarkistus, joka lisää siihen lisään public finances, eli julkinen talous lisätään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten sanotaan, että jos suullinen, tarks, äh, suullinen on hyväksytty, niin tämä on sitten hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa points out ja niin poispäin puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 raukeaa. 35 puolesta it says here... Tuossa sanotaan 34 raukeaa, jos tämä oli sama kuin 33, nyt äänestämme 35, joka on sama kuin mikä muu tahansa, joko 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti kohdassa kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan 39, jos niin haluatte, äänestys alkaa. Everybody Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 42 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Täällä on ilmoitus, että esittelijä haluaisi, että 44 äänestetään lisänä, osa, lisäosana kompromissia. No niin, onko li, siinä järkeä puolesta vastaan? tyhjää, hylätty. Sitten 45 ymmärtääkseni puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 46 raukeaa, 47 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 50 puolesta se raukeaa, anteeksi vain. Sitten vuorossa 54 puolesta 54 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 55 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 56 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 57 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty alkuperäinen teksti puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 58 puolesta, 50 vastaan tyhjää, hyväksytty 59 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 60 on hoitunut, sitä ei täytyy äänestää 61 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 62 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 63 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksy, hylätty, 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Compromise E in favor. E puolesta vastaan hylä, hy, tyhjää hyväksytty. 66 kahdessa osassa ensimmäinen osa toista ja niin edelleen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa, kuten kilpailu, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää. Anteeksi, tarkistetaan 67. Äänestys alkaa. Toivottavasti. No niin. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää kahdessa osassa 73. Ei minulla ole tätä tietoa. Voisiko joku selittää miksi? 73 kahdessa osassako esittelijä? No voisiko nyt joku selittää, mitkä nämä kaksi osaa ovat? Eivät ne ainakaan minun listallani ole. En osaa tätä itse selittää. Hmm, niin, ensimmäinen osa Siinä sanat welcomes ja korostaa sanoihin ja sitten jälkimmäinen osa siitä eteenpäin. Eli tässä on siis kaksi osaa. Okei. Okay. Ja, bis zum Semikolon, genau. Okei, okay. right. No niin, hyvä on. Eli ensimmäinen osa, siis suhtautuu myönteisesti riskipääoma ohjeistuksen parantamiseen pk-yritysten näkökulmasta. Tämä on ensimmäinen. Toinen osa korostaa, että helpottaminen tai pk-yritysten rahoituksen helpottaminen on välttämätöntä kilpailun edistämisen kannalta, joten kahteen osaan ensimmäinen ja toinen virke on erotettu. Ensimmäinen virke Pääomarahoitus PK-yrityksille puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen virke korostaa, että riskin mahdollistava pääomarahoitus ja niin edelleen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa hyväksyttiin vain. Ja nyt minä olen vähän hukassa. Tarkistus Sofi. Puheenjohtaja, eilenhän me eh, pyysin, tein sitten pyynnön, jota ei ole sisällytetty lopulliseen äänestyslistaan, että äänestettäisiin seitsemästä neljästä, joka on yhteinen EPP, e eh, ennen ITREN tarkistusta, kun se tuntuu siltä, että 74 ja että se on kuitenkin samasta asiasta, niin siitä pitäisi tästä kollektiivisesta äh, kanteesta ja silloin tai näistä oikeusyökeinoista tässä olisi mahdollisuus konsensukseen, jos ja silloin itse laukeaisi. Olet varmasti oikeassa, mutta tässä nyt sanotaan, että jos näin tehdään, niin kutonen raukeaa. No anteeksi, näyttää siltä, että Imko Kutonen on poistettu, joten vedän pois tarkistukseni. No niin, hyvä on. Tässä nyt on liikaa numero kutosia. Tämä on ITRE-valiokunnan tarkistus kuusi ja sitten katsotaan IMKO kutonen myöhemmin. Eli ITRE kutonen puolesta vastaan tyhjää. ITRE kutonen on hyväksytty. ITRE kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No sitten 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli IMKO 6 raukeaa. 75 puolesta vastaan tyhjää. Hetkinen, aloitetaan alusta. 75 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 76 raukeaa. No niin kutonen raukea 77 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 77. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hetkinen, kuka täällä viskoo käsiään? No niin, kompromissi F puolesta tässä on kaksi osaa. Ensimmäinen osa ilman sanoja yhtenä välineenä ja maksukyvyttömyytenä, vai miten tämä nyt oli, vai koko, miksi, miksi nämä osa sanoista on korostettuja osa? No niin, eli ensimmäinen osa, eli huolestunut maksukyvyttömyys puolesta vastaan. Tyhjää. Mielestäni hyväksytty. Sitten osa kaksi. Eli siis näiden sanojen kanssa. Ketkä puoltavat näitä sanoja vastaan? Tää täytyy tarkistaa. Kohta kaksi, kompromissi F. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No niin, molemmat osat on hyväksytty. Sitten 83 ottaa huomioon määräävän aseman puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa korostaa vastaan tyhjää, hylätty. 84 poistettu, 85 puolesta vastaan. Tarkistetaan 85. Tarkistus 85. Kaikki ovat äänestäneet ilmeisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kädet ylös. 23 alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Hylä, tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89. Tässä on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko kahdeksan puolesta vastaan. Ty- hetkinen. Mitä EPP teki? Puolesta siis hyvä, okei. Okay. Hyväksytty yhdeksän Imkolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 kahdessa osassa ensimmäinen osa odottaa ja autoala puolesta vastaan tyhjää, toinen failing ja niin edelleen puolesta vastaan tyhjää, ymmärtääkseni hyväksytty, 94 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, alkuperäinen teksti 26 kohdassa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 95 puolesta vastaan. No niin, tarkistetaan 95. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 96 puolesta. Hetkinen, anteeksi. Eli alkuperäinen teksti kohdassa 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 ensimmäinen osa korostaa ja niin edelleen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylät. Toinen osa vaatii puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. J. Kompromissi puolesta siis hetkinen, miten tämä meni puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaanpa tämä. Kaikki ovat äänestäneet. Hyvä, äänestys päättyy hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 7 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre yksitoista suullinen tarkistus kolmessa osassa. Onko tämä tarkistus hyväksytty? No niin, hyvä. Eli tämä tulee suullisin tarkistuksen ensimmäinen osa televiestintä hyväksytty, toinen osa vaatii puolesta vastaan tyhjää hylätty, kolmas osa vaatii ja tarkoitus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ilman johdanto-osaa, joka selventää ja niin edelleen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Satan seitsemän raukeaa, jos kompromissi F on hyväksytty. Katsotaan, missä se kompromissi F nyt olekaan. Sehän on kadonnut täältä. Kompromissi F on hyväksytty, joten 107 raukeaa. Alkuperäinen teksti, kohta 31, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 108 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti, kohta 32 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten nämä sitaatit 1-20 hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seiska puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sitten yhdeksän kahdessa osassa ensimmäinen osa – puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan. Hetkinen. Tarkistetaan kymppi. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestetään tarkistetusta tekstistä. Sähköisesti äänestys alkaa. Päättyy. 33 puolesta, ei vastustusta, kuusi tyhjää ääntä. Onneksi olkoon. Um, Nyt on vuorossa sitten rouva Jurin eh, lausunto Euroopan investointipankista. Oletko kaikki valmiita? Olen pahoillani, että tämä kestää pitkään, mutta näin on kuitenkin tehtävä kohta yksi alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale kaksi, tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale kaksi A kahdeksan tar- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän suullisella tarkistuksella ja kahdessa osassa Suullinen tarkastus SDstä, ovatko kaikki saaneet sen? Hyvä sitten kohta tämä äänestys osa yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty osa kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 10 on vedetty pois, 11 puolesta vastaan tyhjää Voidaanko tarkistaa 11 koneellisesti, kun oikein varma, mitä porukka oikein tekee? Votes open, votes Alkaa ja päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti kohtassa kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus. No tarkistan, jos haluatte. Jos EPP-konservatiivit haluaisivat äänestää näkyvästi, niin sitten äänestämme nyt kuitenkin tarkistuksesta 12. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 suullinen tarkistus EPPltä. Onko ka- oletko kaikki saaneet sen? Kiitos. Me haluaisimme lisätä sanat li- more. Sana more pitäisi olla sanan transparent edessä, eli more transparent. No niin, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? No tarkistetaan tarkistus 15 koneellisesti. No niin, äänestys alkaa lopultakin, mutta kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Sori vaan. Kompromissi. Siinä on kysymys tarkistuksesta 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1 on vedetty pois niin kuin kakkonen ja kolmonenkin, tarkistus neljä on edelleen olemassa puolesta vastaan tyhjää hylätty, vitonen on vedetty pois, tarkistus kuusi, jossa on suullinen tarkistus, jonka mukaan 30 prosenttia korvataan 23 prosentilla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten muutettu teksti puolesta vastaan. On paras, paras äänestää korteilla, kun tämä on niin sekavaa. loppu loppuäänestys. Loppuäänestys koneellisesti. Votes open. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 37 puolesta neljä tyhjää. Huolimatta käsimerkkejä muuttumisesta sitten äänestämme yhtenäisen euromaksualueen SEPAN täytäntöönpanosta. Kappale 1. Tarkistus on tällaisen sitä puolesta vastaan tyhjää oikeastaan se oli hyväksytty. koppale 2, Aali Makatin tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestystekstistä puole, kokonaisuuden puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se olikin nopea juttu, hyvä niin. Sitten, sitten tämä suullinen kysymys, sitten päätöslauselma kappale yksi alkuperäinen teksti puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale kaksi SND, SNDn tarkistus puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale kolme alkuperäinen teksti puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. SNDn tarkistuskappaleeseen neljä puolesta, vastaan tyhjää hylätty vedetty pois, vedetty pois. Sitten alkuperäinen teksti kappaleesta neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alin McCarthy uusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se on vedetty pois. SNTn tarkistus kappaleeseen viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6, economical, eco, vai nyt korjataan sanalla economic. Siellä puheenvuoro En tiedä, onko tämä merkitty äänestysluetteloon, mutta jos kollegoille sopii, niin haluaisimme tehdä tähän seuraavat lisäykset. Tois rivelle 2, 3, 4, 5, jossa puhutaan sidosryhmien kanssa käytävistä keskusteluista. Tämä on itsestään selvää. Ja sitten neljänneksi viimeisellä rivillä, jossa puhutaan komission ja pankkisektorin välisistä asioista. Tässä pitäisi olla maksusektori. Eli jos teille tämä sopisi, haluaisimme muuttaa tekstiä, joten, jotta se hieman paranisi. Right. Am I on? No niin, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. SND tarkistuskappaleen kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten meille SNDn tarkistustarkistukseen 8a uusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kappale 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 11 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Alin äh, B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. SND Johdatuskapale B uusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. SND johdatuskapale C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi A puolesta vastaan Täällä ei mitään kohtakolle esitetty, mutta olen näköjään saanut on pikkusen hämi sekaisin tässä, että luulenpa, että koko teksti on korvattu nykyisellä tekstillä. Eikö niin? Puolesta A vastaan tyhjää hyväksytty alkuperäinen johdatusosakappale D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusosakappale E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatuskappale G puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. SND johdatuskappale H puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Johdatuskappale I puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Johdatuskappale J puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. SND J puolesta vastaa tyhjää hylätty. Johdatuskappale K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jotenkin L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt on koko päätöslauselma muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eiköhän sitten pitää käyttää enemmän tällaisia könttääänestyksiä, hyvät kollegat. Sitten on vuorossa noin rahasiirtojen verotus, verotuksen toimiminen. Meillä on kokonainen päätösosa, myös on neuvoteltu. Näin ollen yksi äänestys puolesta, tämän päätösosan luonnoksen puolesta. Ei kun tämä olikin Tämäkin ensin suullinen kysymys. Suullinen kysymys luonnos puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt on sitten päätöslauselma kappale 5a uusi ECR tarkistus puolesta vastaan Se täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten kompromissiteksti. Erillinen äänestys, erillinen äänestys, sitä on pyydetty. oikein ymmärrä miksi. Kompromissitekstistä nyt äänestää erikseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätösasema kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. now have an... No, meillä on nyt keskustelu. Herra Okerholmin kanssa, joka on Euroopan tilastohallinnon ja neuvontavan kalautakunnan SGABin puheenjohtaja. Ja te olette kai saaneet tämän ensimmäisen vuosiraportin. Right, No niin, hyvät kollegat. Kiitoksia. Nyt meillä on vuorossa keskustelu herra Okerholmin kanssa, joka on Euroopan tilastohallinnon ja neuvottelulautakunnan puheenjohtaja. Me olemme, äänestys on vienyt meiltä aika paljon aikaa ja nyt Okerholm tekee esit, lyhyen 5-7 minuutin lyhyen johdannon ja sen jälkeen voidaan keskustella ja kysyä ja vastata olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja kiitos kutsusta tänne valiokuntaan. On hyvä, että voimme esittää teille näkemyksiämme näistä tilastoasioista. ESCAP aloitti työskentelynsä viime vuoden maaliskuussa ja tarkoitus oli saada aikaan ensimmäinen kertomuksemme syksyn alussa, eli aikaa sen työstämiseen ei ollut paljon. Ja siksi meidän piti keskittyä toimissamme hyvin voimakkaasti ja päätimme, että arvioimme koodin toimivuutta kolmen ulottuvuuden perusteella. Ensiksi ammatillinen riippumattomuus, toinen oli sitten resurssien riittävyys näyttää siltä, että tämä vaikutti ongelmalliselta ja jos resurssit koetaan jo nyt riittäviksi, niin ne koetaan vielä riittämättömimmiksi tulevi, tulevaisuudessa. Ja sitten kolmas ulottuvuus oli sitoutuminen laatuun. No se, mitä me teimme, oli se, että meidän piti luottaa olemassa olevaan tietoon, joka perustui itsearviointiraportteihin joita koodin soveltamisesta saadaan, ja järjestimme myös kuulemistilaisuuksia eri asianosaisten kanssa, jotta pystyimme arvioimaan tilastoalan yhteistyötä Euroopan unionissa. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että kun puhutaan koodin soveltamisesta, niin sen soveltaminen on edistynyt, mutta sen edistyminen on tapahtunut lähinnä suunnittelussa eikä niinkään täytäntöönpanossa ja tulevaisuudessa me haluamme nimenomaan vahvistaa täytäntöönpanoa ja sitä lisätä. Mitä tulee ammatilliseen riippumattomuuteen, niin jotakin edistystä on saavutettu oikeudellisissa perusteissa ja myös edistystä on saavutettu siinä mielessä, että käytännön toimivuus ja täytäntöönpano on ollut parempaa. On selvää, että jatkossa täytyy kuitenkin kiinnittää huomiota intervention mahdollisuuteen, joka voi heikentää datan laatua, ja toiseksi kansallisten tilastokeskusten toiminta, sen pitää olla entistä avointa ja näiden tilastokeskusten johtajien mandaatit pitää erottaa poliittisista nimityksistä. Eurostat on tässä mielessä hyvin erityislaatuinen laitos. Se on sekä komission yksi pääosasto ja samanaikaisesti se on myös riippumaton unionin tilastokeskus. Ja kiinnitimme huomiota siihen tosiasiaan, että meidän pitäisi varmistaa se, että viestintä tapahtuu riippumattomasti komissiosta ja että se myös on todellakin sitä. Ja erityisesti tähän viestintään tulee kiinnittää huomiota ja vaadimme, että Eurostat eh, hoitaa asiansa niin, että komission puhemies puhuu ainoastaan komissaarin näkökulmasta. Mitä tulee näihin resurssien riittävyyteen, niin kiinnitimme huomiota siihen, että Työtä tulee priorisoida, jos resurssit ovat rajalliset. Lisäksi täytyy tehdä tiiviimpää yhteistyötä unionissa ja täytyy hyödyntää kaikin tavoin käytössä olevia parhaita käytänteitä unionissa, jotta voidaan leikata kustannuksia esimerkiksi. Tämän lisäksi pitäisi tarkastella, minkä tyyppistä yhteistyötä voitaisiin käynnistellä kustannusten leikkaamiseksi. Olemme myös kiinnittäneet huomiota koulutusjärjestelmään ja totesimme, että meidän täytyy pitää huolta siitä, että päteviä tilastotieteilijöitä saadaan unionin leipiin. Lopuksi kiinnitimme huomiota vielä siihen, että rahoituksellisen, rahoituksellisten resurssien suuret erot jäsenmaiden välillä – voivat saada aikaan merkittävää haittaa tilastotietojen keruussa ja niiden analysoinnissa jatkossa. Mitä sitoutumiseen laatuun tulee, niin totesimme, että Euroopan tilastojärjestelmässä laatua on parannettu. Uudet laatujärjestelmät ovat käytössä, valvontaa ja koulutusta harjoitetaan, mutta tämän lisäksi me tarvitsemme tähän ylimmän johdon voimakasta sitoutumista laatuun, jotta laadusta todella voidaan pitää kiinni. Mitä koordinaatioon tulee, niin olemme huomanneet, että koordinaatio on entistä vahvempaa. Eurostat tätä koordinointia harjoittaa ja kiinnitämme huomiota myös siihen, että koordinointityötä täytyy edelleen vahvistaa ja vahvistaa koordinaatiota erityisesti komission suuntaan, jotta voimme varmistua siitä, että tilastotietojen keruu on hyvällä tasolla ja että voimme välttää ylimääräistä taakkaa tila, tilastokyselyihin vastaajille. Ja koordinointia tulee parantaa myös kansallisen tason suuntaan. Pahoittelimme sitä, että Euroopan keskuspankki ja Euroopan keskuspankkijärjestelmä ovat päättäneet olla liittymättä koodiin, vaikka niiden keräämät tilastotiedot ovat varsin tärkeitä ja vaikka vaikka niiden tilastointimenetelmät noudattavat samoja sääntöjä. Eli yhteistyötä, koordinaatiota ja vastuunjakoa tulee edelleen kehittää kyllä vielä Eurostatin ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän välillä. Tähän liittyen vielä totesimme, että talousalan komitea tulee tarkastella ottaen huomioon äh, talousalan hallintojärjestelmän rakenteelliset muutokset viime aikoina Euroopassa. Kun me tätä raporttia sitten laadimme ja kun me äh, tai kun se oli jo julkaisuvaiheessa, kun komissio sen tarkisti ja kun sen oli tarkoitus mennä, mennä painoon, niin sitten tämä Kreikka-tapaus nousi otsikoihin ja tämä tietysti liittyy kiinteästi Eskapiin, koska Eskaphan oli tässä näiden tapahtumakulkujen, jotka saivat alkunsa vuonna 2004-2005 taustalla. Ja kun tämä Kreikka-tapaus sitten nousi otsikoihin, niin aluksi meillä oli vain hajanaista informaatiota. ESCAP ei voinut niiden perusteella vielä reagoida mitenkään tilastointivirheisiin eikä meillä ollut käytössämme olevan ajan puitteissa mahdollisuutta ottaa kantaa tähän Kreikka-tapaukseen tässä raportissamme. No nyt, kuten tiedämme, uutta tietoa Kreikan tapauksesta saadaan jatkuvasti. Et emme ole vielä ehtineet analysoida täysimääräisesti saamaamme tietoa, mutta vaikuttaa kuitenkin siltä, että Kreikka-tapauksesta voidaan tässä vaiheessa tehdä jo kaksi johtopäätöstä. Ensimmäinen johtopäätös on se, että on selvää, että saattaa olla tapauksia, joissa on syytä harjoittaa yksittäisissä jäsenmaissa paljon tarkempaa valvontaa kuin mitä nykyään tehdään. Ja siksi ESCAPkin tukee niitä ehdotuksia, joiden mukaan Eurostatille annettaisiin enemmän auditointivaltaa, mutta jos tähän ryhdytään, niin se vaatii kaksi asiaa. Ensiksi perussääntöjen pitää olla selkeitä, miten tällainen täytäntöön pantaisiin ja toiseksi tällaisille tai tällaisen täytäntöönpanolle täytyy sitten osoittaa riittävät resurssit, jotta se olisi ylipäätään uskottavaa. Eskapin täytyy kiinnittää entistä tarkempaa huomiota tilastoinnin kehitykseen erissä, eri jäsenmaissa. Meidän täytyy arvioida koodin soveltamista mahdollisimman perustavanlaatuisesti koko eurooppalaisessa järjestelmässä. Ja tätä laajapohjaista arviointia me paraikaa suunnittelemme olemassa olevien resurssiemme puitteissa. Haluaisin vielä sanoa, että seuraava kertomus, jota olemme ryhtyneet jo työstämään, niin totta kai nämä Kreikka-tapaukseen liittyvät kysymykset ovat hyvin keskeisessä roolissa – mutta tämän lisäksi me keskitymme edelleen näihin jo mainittuihin koodin kolmeen ulottuvuuteen, eli ammatilliseen riippumattomuuteen, resurssien riittävyyteen ja laatuun. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ähm. Kiitoksia. Äh, Rova Dati on pyytänyt puheenvuoroa. Merci, madame la Kiitos, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat äh, ja herra Okerholm. On totta, että Kreikan tilanne on horjuttanut koko Eurooppaa, mukaan lukien ihan yksittäisiä kansalaisia, koska kaikki nyt kyselevät, että miten euromaa on voinut päätyä tällaiseen umpikujaan. Ja, ja kaikki nämä Kreikan hallituksen nyt julkaisemat julkaisemat luvut. Aikaisemmin budjettivaje oli noin 3 prosenttia ja sitten paljastui, että se olikin yli 12 prosenttia. Kreikan tapausten perusteella euro on heikentynyt huomattavasti ja täytyy muistaa, että taloutemme ovat entistä keskinäisriippuvaisempia, joten euroalueen jäsenvaltioiden täytyy tuntea vastuunsa ja ottaa huomioon neuvoston ja komission antamat suositukset. Ja meidän täytyy tätäkin taustaa vasten koordinoida entistä tarkemmin talouspolitiikkaamme. Miten olemme ylipäätään päässeet joutuneet tähän tilaisuuteen? Miten Kreikka on voinut jatkaa vuosikausia tällaista touhua ilman, että siihen on puututtu? Ja viitaten myös äskeiseen puheenvuoroon, herra Okerholm, on totta, että meidän täytyy pitää kiinni luotettavista tilastotiedoista erityisesti erityisesti äh, kansallisten tilastotietojen luotettavuudesta, niin Siis todellakin tilastotietojen luotettavuus kansallisella tasolla on ehdottoman tärkeää. Tämä herättää luottamusta ja tämä voi myös vaikuttaa euroalueen vaurauteen. Ja jo muutama vuosi sitten, ennen kuin nämä tiedot ilmenivät, niin Kreikan tilastotietoja hän peukaloitiin jo vuosia sitten ja vuonna 2005 laadittiin tällainen koodisto Euroopan tilastointityöstä ja, ja tuolloin jo puhuttiin näistä hyvistä käytänteistä. Ja 15. helmikuuta nyt komissio on ehdottanut uusia sääntöjä, joilla voidaan vahvistaa tilastointityötä ja vahvistaa Eurostatin auditointiroolia. Arvoisa puheenjohtaja, Olisiko järkevää, että vedettäisiin yhteen kaikki nämä toimenpiteet ja menetelmät, jotta voitaisiin jatkossa välttää tällaista tilastotietojen peukalointia? Ja miten, miten esimerkiksi ESCAP voisi tässä olla entistä vahvemmassa roolissa. Pitäisikö sillä antaa lisää vahvistusta, jotta voisitte pitää kiinni siitä, että tilastotiedot pysyvät kunnossa Euroopassa? Täällä on muutama puheenvuoropyynti, niin, ja koska aikaa ei ole paljon, niin otetaan kaikki kysymykset ja sitten te lopuksi vaan kommentoitte. Se lienee tehokkain tapa toimia. Jean-Paul, ole hyvä. Euh, Puhun ihan lyhyesti, rouva puheenjohtaja ja arvoisa puheenjohtaja Okerholm. Te kerroitte varsin lyhyen kokemuksen jälkeen tästä toiminnasta, joten on vaikeaa tässä vaiheessa sitä arvioida. Haluaisin vain kysyä teiltä, että olettekohan te hieman naivi? Nimittäin nyt kun katsotaan, mitä Kreikassa tapahtuu, ihan kuin Kreikka olisi ainoa maa, joka tällaista tilastointipeukalointia tekee. Vuodesta 2000 tällaistähän on tehty. Eikä kyse nyt ole ainoastaan tämän päivän tilanteesta, vaan näitä, näitä pommeja saattaa paljastua muualtakin. Ja Eurostatin henkilöstön suhteet näihin jäsenmaihin ja erityisesti rahoituslaitosten johtajiin. Eikö tässä ole jonkinlainen intressiristiriita? Vuonna 2000 Eurostatista, Eurostatin ja rahoituslaitosten suhteet olivat hieman liian läheisiä ja tässä Eurostatin, jotta Salomonin tuomiolta vältyttiin, niin Eurostatin sääntöjä sitten peukaloitiin, joten nämä asiat ovat hyvin monimutkaisia ja houkutukset vääristellä tilastoja ovat suuret. Ja tässä täytyy myös miettiä, ketkä tällaista asiantuntemusta sitten näille maille antavat. Intressiristiriitoja on olemassa, joten ei tässä kentässä tule toimia naivilla tavalla. Kiitos, Udo. Äh, Herra Okeholm, jäsenvaltioiden taloudellisessa tilanteessa – haluaisin erottaa kolme asiaa kokonaisuutta toisistaan. Ensinnäkin tässä käydään rallia keinottelulla ja valtiot joutuvat uhreiksi tässä erilaisessa pahassa taloustilanteessa. Tämä ei kuitenkaan ole nyt meidän pääaiheemme, koska te ette ole tästä vastuussa, ettekä voi siitä vastata, mutta haluan ottaa tämän esiin, koska täällä usein osoitellaan sormella maita, kuten ne olisivat aiheuttaneet kaiken. Ja sitten toiseksi ESCAP ja muut suhteet on olemassa yksittäisiä pankkeja, jotka neuvovat jäsenvaltioita näissä tilastokysymyksissä ja on olemassa ongelmia, mitä tulee tietojen arviointiin. Ja vielä hiljattain jäsenvaltiot kieltäytyivät antamasta Eurostatille lisää toimivaltuuksia. Näettekö te nykytilanteen kannalta sellaisen olevan mahdollista, että Eurostat voisi saada lisää toimivaltuuksia niin, että se voi käsitellä keskeisiä tietoja oikealla tavalla. Ja sitten kolmas kysymys on hyvin tärkeä, ja se pätee enempään kuin yhteen jäsenvaltioon. Näyttääkö teistä siltä, että perustiedot jokaisessa EUn jäsenvaltiossa, mitä tulee julkisten yritysten kirjanpitoon ja yksittäisen tahon yritysten kirjanpitoon, ovatko ne oikeita ja totuudenmukaisia. Jos ei ole oikeita tietoja, näissä keskeisissä kysymyksissä, niin miten äh, valtiot voivat antaa sitten oikeita vastauksia ja tietoa näistä? Jos näitä keskeisiä tietoja ei oteta esiin, niin mitään luotettavaa tietoa ei siis voida antaa. Eli täytyy huolehtia siitä, että yhteiskunnasta saadaan todella näitä perustilastotietoja kerättyä. Wolf, kiitoksia Minun pääkysymyni toimivallasta ja toimivallan lisäämistä se on jo esitetty, siksi kaksi muuta kohtaa. Monilla aloilla, jotka ovat hyvin kriittisiä, yritetään rakentaa oikea-aikaisia torjuntamekanismeja, jos koskee teollisuusvakoilua ja poliittista vakoilua ja korruptiota ja niin poispäin. Onko Eurostatilla myös tällainen sisäinen sektori, joka yrittää riittävän aikaisen etukäteen toteamaan tiettyjä indikaatioita, että onko petoksia tekeillä tai ollaanko petoksmekanismeja käynnistämässä. Toisekseen virheitä tehdään yleensä henkilökunnan toimesta. Teidän henkilökuntanne on kaiketi 27 jäsenvaltiosta. Siinä mielessä ainakin voidaan epäillä, että, että, että esimerkiksi joku kreikkalainen työntekijä Kreikan tapauksessa olisi hieman varovaisempi työssään kuin toisen maalainen. Millä tavalla te varmistatte, että, että minkälaisia eturistiriitoja ei synny näiden tämän henkilökunnan kansallisuustaustan pohjalta? Um. Thank you. Kiitoksia. Edward. Thank you. Uh... Kiitos. Herra Åkerholm, teillä on varmasti paljon työtä edessänne. Olemme kyllä huomanneet, että kaikki tilastotiedot eivät ole vertailukelpoisia. On eri asia puhua lintujen laskemisesta kuin julkisen talouden tilastoinnista. Joskus tilastointia harjoitetaan muihinkin tarkoituksiin kuin Eurostat-standardien mukaisiin tarkoituksiin. Jos ajatellaan nyt tätä kysymystä sitä, että vierailtaisiin näissä maissa, kansallisissa tilastokeskuksissa ja niin edelleen, totta kai se on tärkeää, mutta, mutta nyt kun tällaista suoranaista petosta on ilmennyt, tai voidaan käyttää jotain vähän diplomaattisempaakin muotoilua, kun näitä tilastotietoja on peukaloitu, niin silloin pitää pystyä luottamaan kansallisiin tai kentällä toimiviin ihmisiin. Miten, kyllähän, miten kansallisella tasolla media toimii, onko jotain, jotain vasikoijia tai muita. Ja Totta kai on aina joskus syytä lähettää delegaatio paikalle katsomaan, mitä siellä paikan päällä tapahtuu, mutta yleisesti ottaen kyllä täytyy luottaa kentällä toimiviin ihmisiin. He voivat äh, määritellä ja arvioida, onko tietoja peukaloitu vai ei. Joskus tiedot tuotetaan niin sanotusti korrektisti, mutta sitten nämä laskentamenetelmät, siis julkisen talouden laskenta- ja arviointimenetelmät ovat ihan poskellaan. Joissakin maissa julkisen talouden tilaa arvioidaan kassavirtalaskelmilla. Sehän on aivan päin mäntyä. Haluaisin tietää, missä määrin tällaisia epäilyttäviä menetelmiä on vielä käytössä jäsenmaissa. Kiitoksia. Onko muita, jotka haluavat esittää kysymyksen? Minä voisin vähän Esittävien tiettyjä taustatietoja. Minä olin esittelijänä silloin, kun tätä elintä oltiin rakentamassa neuvotteltaessa, neuvotteluissa parlamentin puolella me yritimme kovasti saada teille enemmän toimivaltaa ja valtaa. Ja herra Rademäkö oli sitten tämän keskustelun toisella puolella Saksan puheenjohtajakauden aikana. Ehkäpä hän on nyt muuttunut luonne mutta luulen, että ongelma oli siinä, että jäsenvaltiot olivat haluttomia antamaan lisää toimivaltaa ja se oli heille hyvin tärkeää, että he saivat itse tutkia omat tilastonsa ja parlamentti ei pystynyt saamaan niin paljon kuin olisimme halunneet. No nyt myös parlamentin kannalta me, me, meillä on ehkä hieman toisenlainen näkemys siitä, että miten toimivaltaa jaetaan. Ja tätä, jolloin tässä on oikeastaan vain toimi, neuvosto tekee enemmän päätökset toimivallan päätöksestä, eikä vaikka kuin kuulu yhteispäätösmenettelyn piiriin. Annan vaan teille vain tiedoksenne. Ja voisin kuvitella, että parlamentti olisi teidän puolellanne siinä, että saataisiin teille lisää valtaa ja toimivaltaa. On myös tämä sidosryhmäpaneeli, joka rakennettiin samaan aikoihin, jossa on parlamentin edustuspaikalla, jotta saadaan myös käyttäjiltä tietoa siitä, että onko tilastoinnin tapa ja laatu, jota kerätään, onko se oikea. Ja siinä on saatu aikaan aika hyvä työohjelma tämän tiedon keräämiseksi joka tullaan jakamaan sitten jäsenille, sit kun se on käytettävissä. Oikeastaan siinä tämä varmasti riittää tässä vaiheessa. Tämä teille ikään kuin taustatiedoksi ja myös jäsenille taustatiedoksi, jotka eivät tätä tiedä. Jos te haluatte vastata näihin kysymyksiin, joita on esitetty, meillä on kymmenen kymmenisen minuuttia aikaa. Se riittänee. Uh, uh, Kiitos, yritänpä sitten otan ne yksi kerrallaan, ei välttämättä samassa järjestyksessä kuin ne esitettiin. Ensimmäinen kysymys koskee naivisuutta. Naivisuutta toivottavasti emme ole sitä. Toivottavasti meitä ei pidetä naiveina. On tärkeää, että jos ottaa sormella tiettyjä maita, meidän täytyy ottaa huomioon se, että nämä voisi tapahtua eri puolilla maailmaa. Meidän, meidän täytyy rakastaa, rakentaa järjestelmä sitten, että, että me pystymme havaitsemaan ne mahdollisuuksien mukaan. Petos, jos meillä on petostapauksissa, on tietenkin äärimmäisen vaikeaa havaita. Se koskee tietenkin myös yksityistä liike-elämää, mutta, mutta meidän pitää tehdä, mitä me voimme tehdä. Ongelma ja haaste edessämme on tässä tilastointijärjestelmässä se, että kaikki perustiedot tuotetaan kansallisella tasolla ja sitten niitä käsitellään Eurostatissa, mutta – että ei voi muuttaa laatua, jos se lähtö, lähtöaineiston laatu on huono. Eurostat pystyy enää parantamaan sitä laatua, näissä, näin, tämän tiedon laatua. Ja tämä tilanne on sitten tämä, joka täytyy, ja meidän täytyy ottaa huomioon nämä, näiden tietojen lähteet. Toinen asia, joka on, mutka, on mutkistanut työtä koko lailla, erityisesti kansa, kansallisissa tilastoissa, on tämä rahamarkkinoiden rakentaminen, joka viime aikoina, viime vuosina tehty, kun puhut siitä, että yksityispankkiirit tai ostavat ihmisiä, jotka tietävät, miten näitä sitten voidaan, näitä käsitellään tilastollisesti. Se on sellainen asia, joka tulee esiin tuon tuostakin, eikä se ole välttämättä mikään huono, mikään paha kohtelu. Tässä on kyse tiedon puutteesta. Ihmiset haluavat ostaa tietoa ymmärtääkseen, miten erityyppiset siirrot, miten niitä kohdellaan, tilastollisessa ja tilastojärjestelmässä. Mutta voin sanoa, e, e, mitä me yritämme tehdä, että me kehittäisimme järjestelmää ja sen läpinäkyvyyttä, jotta tämä tieto, sen, sen markkina-arvo vähenisi lisäämällä sen läpinäkyvyyttä mahdollisimman pitkälle, ja jolloin se olisi kaikkien käytettävissä. Mutta meidän pitäisi saada yhtenäiset säännöt ja yhtenäiset tavat panna näitä siirtyjä täytäntöön. Seuraava asia on, kokemus on osoittanut, että, että se miten minä näen tämän tilanteen, että Eskaven pitäisi vastata siitä, että nähdään se rakenne, onko tämä tapa rakentaa tämä järjestelmä, että onko se sellainen, jota voidaan tukea, jolla saadaan tukea järjestelmän luotettavuudella. Olemme tehneet tiettyjä tarkistuksia. Onko meillä sellainen järjestelmä, joka on riippumaton, jossa pystytään tekemään päätökset pelkästään ammatillisen tiedon pohjalta eikä minkään paineenalaisena. Sitten kun puhutaan täytäntöönpanosta, niin pelkäänpä, että tämä on, on meidän mahdollisuuksemme ulkopuolella. Meillä ei ole voimavaroja tarkistaa täytäntöönpanon tilannetta ja tämä on tietenkin asia, joka noin loppuviimeksi kuuluu Eurostatilla. Eurostatilla pitäisi olla resursseja, sillä pitäisi olla menetelmät, Eurostatilla pitäisi olla mahdollisuudet mennä syvemmällä järjestelmään, jotta pystyttäisiin tekemään oikeat tarkistukset. Ja, ja se pitäisi pystyä varmistamaan, että, että sen saavat tiedot ovat riittävän hyviä. No, keräämme kokemuksen pohjalta tämä osoittaa, että lainsäädäntö ei anna Eurostatille riittävästi valtaa mennäkseen syvälle järjestelmään, riittävän syvälle järjestelmään. Niin kuin olen ymmärtänyt tässä, että tietyissä tapauksessa käyntäjä on ollut, paljon keskusteluja on ollut, e, ja on kesk- paljon keskusteltu siitä, miten tämä järjestelmä on kehittynyt. Ja uskon, että tämä, tämä on tehty oikein, mutta kuitenkin tässä on käynyt ilmi, että se tieto, jota on käytetty, ei antanut oikeita tuloksia. Ja ymmärtääkseni Eurostat, Eurostatilla ei ollut valtaa mennä pidemmälle ja syvemmälle. Ja tässä tilanteessa ESCAP tukisi tarkastusvaltuuksien lisäämistä Eurostatissa. Mutta niin kuin sanoit minun äh, alkupuheenvuorossa, niin tämä on sellainen asia, jota, johon, jota täytyy tukea myös resurssoinnilla, koska meillä on sellainen tilanne, jossa meillä on vastuu ja meillä on luottamus, mutta meillä ei ole voimavaroja järjestelmässä, jotta me pystyisimme tekemään näitä tarkistuksia silloin, kun katsotaan, että se olisi tarpeen. No onko nyt Eskapin toimivalta tässä äh, prosessissa riittävä? Se onkin mielenkiintoinen kysymys, josta meillä ei ole vielä riittävästi tietoa. Ja olen tietoinen tästä keskustelusta, kun on puhuttu sitä, että miten pitkälle eskapin pitäisi mennä tilanteen selvittämiseksi yksittäisissä maissa. Ja niin kuin sanoin alkupuheenvuorossa, niin, niin meillä on sellainen näppituntuma, että meillä tulee, meidän täytyy mennä arvioimien yksittäisiä maita, jotta pystyisimme Eh, tekemään oikeudenmukaisen arvion koko järjestelmästä, jotta pystyttäisiin myös tukemaan tätä tämän järjestelmän toimivuutta. Kokemus sitten näyttää, nimittäin lainsäädännön kirjaimen pitäisi antaa meille mahdollisuus tehdä se, mutta kokemus näyttää, että onko se riittävä. Lainsäädäntö sanoo myös, että kolmen vuoden päästä palataan arvioimaan tilannetta ja onko lainsäädäntö toiminut ja me olemme silloin tuossa vaiheessa paljon kokeneempia ja silloin me voimme myös, ehkä myös pystymme opastamaan parlamenttia siitä, miten järjestelmä toimii. Sitten kysyttiin myös suoraan Eurostatin suuntaan, onko Eurostatilla sisäisiä toimintoja, äh, sisäisiä toimintoja, joilla tämä pystytään tekemään. Että ehkä Eurostat on parempi vastaamaan itse tähän kysymykseen kuin että minä yrittäisin sitä, siihen, sitä kommentoida. Ja yksi asia, joka on tärkeä, on se, että meillä on järjestelmät, jotka mahdollistavat ja jatkuvat tarkastukset erityyppisten tilastotietojen osalta, jotta pystyttäisiin identifioimaan mahdolliset ongelmat järjestelmässä. Koska hyvä juttu on, niin kuin taloustilastoinnissa on asialaita, että meillä on sellaisia, meidän nämä tietyt osat, niiden täytyy istua yhteen tässä kokonaisuudessa. Jos on suuria poikkeamia, niin kyllä ne havaitaan ennemmin tai myöhemminkin. Thank you very much. Um... Kiitos. Haluaako joku muu esittää vielä jonkun lyhyen kysymyksen vai lopetammeko? Kiitoksia kovasti ja me äh, pidämme, olemme tarkkana ja seuraamme tilanteen kehitystä.